escuchamos. Now. Please take your seats. No niin, istuttukaa paikoillenne. Please take your seats. Dear colleagues. Kollegat, me äänestämme sähköisesti kohdasta 12 asetuksen muutos luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkoraja ylittäessä, ja niin niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Tanja Fajon. Kohta kymmenen esityslistalla tulkkikorjaa. Amendment number one. Mun tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. Eikö toiminut? Excuse me? Not working. Eikö toimi? How many of you? Kuinka monella ei toimi? Kuinka monella ei toimi? We're gonna reopen, okay? We're gonna reopen. Aloitetaan alusta. Oletteko oikeilla paikoillanne? We're going to reopen. Äänestetään uudelleen. Tarkistus yksi liittyy johdantokappaleeseen 9a. Now the vote is closed. Äänestys päättyy, herra Michel. Eikö toimi? Menettekö sitten toiselle paikalle? Eh? Yes. Two votes in favor, 49 40 vastaan, 49 vastaan, kaksi puolesta, eli hylätty. Sitten loppuäänestys. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Onko kaikki äänestäneet? 49 puolesta, kaksi vastaan. Eli lausunto on hyväksytty. Mrs. Fajon. Yeah. Rova Fajon. Like to use the opportunity to... Minä haluaisin ainoastaan kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita loistavasta tuesta. Ja aivan lyhyesti vain sanoisin, että me välitämme tässä nyt hyvin vahvaa ja myönteistä viestiä Bosnian, Herzegovinan ja Albanian eh, kansalaisille, jotta me olemme valmiit poistamaan tämän viisumivaatimuksen. Ja täysistunnossa eh, sitten lopuäänestys eh, tulee ja varmasti ja näin pikapuoliin saamme tämän koko prosessin käytyä loppuun. Kiitoksia. You. Kiitos Rova Fajon, onnittelut. Rova Koratsavilt, kiitos. Nyt sitten menemme toiseen äänestykseen. Eli oleskelu- ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely, mutta ennen kuin mennään siihen, saakka Rova Mathieu. Onko teillä jotain lisättävää tässä vaiheessa? Kiitokset. Mm, niin kyllä, minä täällä olen paikalla. Niin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tähän on kaksi tarkistusta, suullista tarkistusta, mutta teillä lienee ne kaikilla. Artiklaan kolme, joten en puutu niihin sen enempään. Haluaisin vain sanoa, että olen kovasti iloinen ja onnellinen siitä, että tämä on nyt tullut meidän valiokuntaamme, koska tämä on joka tapauksessa kolmas kerta, kun valiokunta haluaa tätä yhteistä hakemusmenettelyä pyytää. Ja kiitän varjoesittelijöitä samoin kuin kaikkia niitä työtovereita, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin työhön. Ja kiitän myös sihteeristöä heidän työstänsä. Ja minusta olemme nyt päässeet tässä hyviin välitysratkaisuihin näiden lukuisien kuukausien keskustelujen jälkeen. Ja nyt varmasti ihan rauhallisin mielin voimme asiasta äänestää. Kiitoksia. Merci, Madame Mathieu. Kiitos Rova Mathieu. Nyt me menemme äänestämään. Käymme äänestämään asiasta. Starting by... Aloitamme tarkistuksesta 14. Äänestys alkaa. No. Not working. Eikö siellä laitteet toimi? No nyt äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 45 puolesta neljä vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus numero 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 1 joten hyväksytty. No, otetaanko sitten kädennostoäänestys mieluummin? Artikla 2, eli siis tarkistus 6. Tarkistus 16 itse asiassa puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus Hetkinen, siis kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 17, ei kun anteeksi. 18 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty luulakseni. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän, tarkistus seitsemän, ei anteeksi, ei sittenkään. Suullinen tarkistus, esittelijän suullinen tarkistus, artiklan kolme puolesta vastaan hyväksytty käsittääkseni. Tarkistus. 82 puolesta vastaan. Käsittääkseni hylätty. Tarkistus 86 puolesta vastaan uskoakseni hylätty, hylätty. 87, ei anteeksi. Ei kompromissi 4 puolesta vastaan. Vaikuttaisi hyväksytyltä. suullinen muutos. 32 puolesta. Vastaan. Uskoakseni hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Kaiketi hylätty. Ei, vaan hyväksytty. Pitäisi ehkä tarkastaa. Tarkastetaan. Eli siis 25. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. 33. Kyllä, juu, se on hyväks- hyväksytään. 26 puolesta vastaan. Kaiketi hylätään. Tarkastetaan nyt sekin, eli siis 26 avattu. Ota, alkaa äänestys. Äänestys päättyy 32 puolesta 19 vastaan, joten hyväksytty. 27, ei kun kyllä, juu, kyllä, siis 27 puolesta, puoltaa kuka vastustaa. Eiköhän se liene hylätty vai, vai sinun mielestäsi taas hyväksytty? Selvä. Hyväksytty. Nostakaa kätenne oikein kunnolla, koska tänne, tämä ei välttämättä ole ihan niin selkeä kuin luulisi. Näyttäisi hyväksytyltä. Sitten tarkistus 93 puolesta. Vastaan. Yhdeksänkymmentä puolesta. Onko pieni tauko? 90 siis. 90, 90 puolesta vastaan tyhjä. Tarkoitan hyvä, ylätty. Sitten tarkistus 30 puolesta. Kuka vastustaa? Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus Artiklan kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 33. Kuka puoltaa sitä? Kuka vastustaa? Hyväksytty. Sitten viisi kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 38. Kuka puoltaa? Kuka vastustaa? Hyväksytty. Tarkistus 96. 96. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan hylätty. Ahaa, se pitää tarkastaa. Eli 41 tarkastetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi puolesta 25 vastaan, eli hylätty. Alkuperäinen teksti, alkuperäinen muotoilu puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan ja hylätty. 43 puoltaa kuka, kuka vastustaa. Luulakseni hylätty. No, se täytyy, täytyy ne tarki, tarkastaa. Äänestys alkaa. päättyy. Kolmekymmentä kaksi puolesta, 26 vastaan, nyt tämä on hylätään. 94 puolesta. Anteeksi, anteeksi. Hyppäsin 99 sen yli 99 siis puolesta. Vastaan. hylätty. Ja sitten 44 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 6, välitysratkaisu 6, sitä kuka puoltaa vastaan hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten välitysratkaisu 7. Kuka puoltaa sitä, kuka vastustaa? Tarkastammeko? Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 27 vastaan, joten tämä hylätään. Sitten kahdeksan. Hetkinen. Ahaa, 48. Ai kyllä totta, koska äskeinen hylättiin, joten tarkistus 48 puolesta. Ja vastaan. No hyvä, hyväksytty. Ja tarkistus 103 puolesta vastaan hylätty. Ja numero kahdeksan. Ah, hyväksytty. <laughs> Anteeksi, anteeksi. Kuka sitä puoltaa? Entäs kuka sitä vastustaa? No, kai se sittenkin on hyväksytty. Ja sitten yhdeksän. Jaha, tehdään, otetaanpas tämä kahdeksanen uudestaan puolesta vastaan. Se lienee syytä tarkastaa. Äänestys alkaa siis tästä kahdeksaisesta. Mm. 26 puolesta, 24 vastaan, joten hyväksytty. 50 puolesta eli tarkistus 50 puolesta vastaan. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan hyväksytty. 104 puolesta vastaan. No ehkä tämä on syytä tarkastaa. Äänestys alkaa. Kyllä minä äänestin kanssa. Sataneljä siis. 20 puolesta, 31 vastaan, joten hylätty. 105. Kuka puoltaa sitä? Entäs vastustaa? kaiketi hylätty. Joo, hylätty. Ja sitten yhdeksän, kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus. Jaha. Niin toisesta osasta tarkistuksessa 106, vaikka tuo välitysratkaisu 9 hyväksyttiin, eli äänestetään toisesta osasta tarkistuksessa 106. Kuka puoltaa sitä? Kuka vastustaa? Hylätty. Sitten tarkistus 52 puolesta. Vastaan Paras tarkastaa. 52. Äänestys alkaa. On minua täällä tämä äänestysluettelo. Kyllä, minä tätä listaa täällä seuraan ja korjaan sitten itse itseäni sen jälkeen. Niin, nyt jos liitän oman, oman ääni tähän vastaan, vastaääniin, niin tulos on silti se, että 29 puolesta 22 vastaan. Mutta minun omassa luottelossani on kyllä jotain pahasti mätää. Sitten tämä 53 puoltaa. Kuka, kuka vastustaa? No, tarkastetaanpa sekin. Numero 53 siis. Äänestäkää. Siis 53 sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 18 vastaan. Hyväksytty. 109. Anteeksi, se raukeaa. 110 puolesta vastaan hylätty. Sata yksitoista puolesta vastaan hylätty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan Hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Kaiketi hyväksytty. Selvä. Kyllä. 111, 112 puolesta vastaan hylätty. Sitten 114 puolesta vastaan. Kaiketi hylätty. Sitten 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Kaiketi hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkastetaan alko. 59. Äänestys alkaa. Päättyy. Eipäs täällä näy tuloksia. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan lienee hylätty. 118. Hetkinen, 117. Anteeksi. 17, 117 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan. Kaiketi hylätty. 119 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 60 puolesta vastaan Tarkastetaanko? Siis tarkistus 60. Äänestys alkaa. Board is closed. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hyväksytty. 120 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 63 puolesta vastaan hyväksytty. 161 poistettu, 64 puolesta vastaan. Tarkastammeko? 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 68 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Sitten katsotaanpas näitä johdantosan kappaleita. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 65 puolesta vastaan hylätty. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä numero 2. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 30 vastaan 21, joten hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12. Anteeksi, anteeksi. Tarkistus kolme ennen sitä. Eli anteeksi siis kolmonen puolesta. Kolmonen, siitä kyllä pitää äänestää käsittääkseni, jos sen nyt taas ole tulkitsemassa päivän työluetteloita, niin mutta siis tämä kolmonen puolesta vastaan lienee syytä tarkistaa. Kolmonen äänestys alkaa. Vote is closed. Plus 24. No, 24 niin, puolesta 25 vastaan hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Hyväksytty, oletan. Sitten kompromissi 13 puolesta Anteeksi. It's not very important, but can... Voisitteko nyt myös pyytää nämä tyhjät äänet, koska niitäkin joskus annetaan. Eli puolesta vastaan ne tyhjää. Toki, toki olet oikeassa, mutta minä vaan nyt tässä aikaa pyrin säästämään. Ja siitä sen takia säästin nämä tyhjät täältä tyystin, mutta kyllä minä nyt tässä sitten voi niitäkin huudella. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää. <laughs> no niin, tavares. Tässä nämä tyhjät tulivat. Olen pahoillani. Sitten tarkistus numero kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. Kahdeksan puolesta. vasta Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkastetaan. kymmenen uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 vastoin 15, joten hyväksytty. Ja sitten tarkistus 72 käsittääkseni puolesta vastaan hylätty. Anteeksi, anteeksi, tyhjää. No niin, sitten se on hylätty. Ja sitten tarkistus 73. Anteeksi, ei. 74 raukeaa. 75. Mennäänpä sinne. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa se. Numero 11 siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 ja puolestaan 14 vastaan hyväksytty. 78 kahdessa osassa. Äänestämme ensiksi tästä ensimmäisestä osiosta sen puolesta, kuka on ja vastustaa tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 kahteen osaan. Ensimmäinen osio. Aha, hetkinen. Eli se on samanlainen kuin tuo tarkistus 78, joten äänestämme äänestetään toisesta osasta, kuka puoltaa sitä vastaan. Tyhjä hylätty. teksti Tuossa tar- tuossa on kappaleessa 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. Sähköisesti loppuäänestys. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Kiitokset. Kiitokset kärsivällisyydestänne. Ja anteeksi, kun puhuin vähän pötyä täällä ja tein vähän virheitä. Onnittelut esittelijälle Rova Mathieulle. Thank Hyvät kollegat, nyt voimme siirtyä sitten eteenpäin. Siirrymme eteenpäin. Congratulations again. But if you please allow... No niin, jatkamme siis eteenpäin numero 14. Point for concerns the minimum... Eli vähimmäisvaatimukset Niin, olkaa hyvä, voisitteko olla hiljaa täällä salissa? jotta voimme siirtyä eteenpäin. Siis nyt tämä kohta 14 esityslistalla. Siirrymme siis siihen. Käymme keskustelua nyt vähimmäisvaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi ja suojelun sisällöstä puhumme myös. Tämä on uudelleen laadittu toisintotekstistä. Ja me nyt täällä käsittelemme tuota työasiakirjaa ja saamme kuulla Lambertia, Lambertia joka esittelee tämän työasiakirjan meille tästä koko turvapaikkapaketista ja haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että nyt on tarjoutunut tilanne, tilaisuus Belgian puheenjohtajakauden aikana käsitellä etusijakysymyksenä tätä turvapaikkakysymystä. Ja Lambert esittelee tämän lausuntoluonnoksensa seuraavassa kokouksessamme lokakuun 11. päivä ja tavoitteemme on aloittaa neuvottelut Belgian puheenjohtajakauden aikana marraskuussa. Keskustelutuamme työasiakirjasta pyydämme Belgian puheenjohtajakauden edustajia puhumaan tästä nykytilanteesta. Ja Lambert, nyt antaisin puheenvuoron sinulle. Thank you, President. I mean, for... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan sanoa, että keskustelut Belgian kanssa puheenjohtajavaltion kanssa riippuvat valiokunnan päätöksestä ja edistyksestä, jota arvioidaan saatavan aikaan muiden kohtien kohdalla turvapaikkapaketissa, jota nyt käsittelemme työasiakirja kohta 12 esityslistalla. Sen tarkoituksena on antaa ihmisille tällaista vähän niin kuin virasta taustaa tähän ehdotukseen komissiolta. ja sen että varmaan muistavat, että tämä on uudelleen laatimisdirektiivi. Tämä ei ole täysin uusi direktiivi ollenkaan. Ja työasiakirja ottaa esille kohdat, joissa tämä aiheuttaa ongelmia. Toisaalta voimme tietysti myös ymmärtää, minkä takia komissio ehkä ei ole ottanut radikaalimpia toimenpiteitä käyttöön, niin kuin ehkä jotkut meistä olisivat toivoneet. Ymmärrämme tietenkin, että tämä ei välttämättä ole kaikkien näkemys valiokunnassa, että halutaan tällaista radikaalista toimintaa komissiolta tässä kysymyksessä. Työasiakirja siis käsittelee joitakin näistä jäljellä olevista kysymyksistä tavallaan, ja ne, jotka ovat lukeneet tutkimuksen arvioinnin tunnistavat sieltäkin joitakin tuttuja asioita, ja ne eivät ole mukana tässä uudelleen laaditussa tekstissä. Kuitenkin minun suositukseni on, että pidämme pitkälti kiinni siitä, mitä komissio on ehdottanut. Ehkä on pari kohtaa, josta haluamme keskustella heidän kanssaan, kanssaan ja tämä on varmastikin myös neuvoston kanta. Tämänhetkinen direktiivi, niin kuin tiedätte, käsittelee kahta erityistä kysymystä. Toinen ehdot, jotka täytyy täyttyä, jotta yksilö voi saada joku turvapaikka-aseman tai toissijaista suojelua. Toissijainen suojeluasema liittyy pelkoon, uhkaan, vakavasta vahingosta, jos henkilö palaisi alkuperämaahansa takaisin. Tietysti turvapaikka-asema liittyy kansainvälisen oikeuden piiriin, eri sopimuksiin, ja tässä on yksilöllinen vaino. Tässä on kaksi eri luokkaa. Tämä tehtiin aivan tahallisesti, koska jäsenvaltiot tarjosivat suojelua henkilöille, jotka eivät täyttäneet turvapaikkavaatimuksia, mutta oli muita kipeitä tarpeita saada suojelua. Kun direktiivi ensimmäistä kertaa laadittiin, silloin oli aika paljon keskustelua jäsenvaltioissa siitä, että voisi olla erilaisia oikeuksia niille, jotka ovat oikeutettuja toissijaiseen suojeluun. Nyt kun asia on edennyt, on tullut selväksi, että suurin osa jäsenvaltiosta itse asiassa ei ole mitenkään käyttänyt juuri tätä hyväkseen, tätä säädöstä ja mahdollisuutta. Ehkä ne käyttävät niitä joidenkin kohdalla jossakin kysymyksessä, mutta joissakin jäsenvaltioissa – vain on voitu osoittaa, että siellä pyritään käyttämään toisesta suojelua, vaikka oikeastaan pitäisi antaa turvapaikka-asema. Ja tämän takia kysymys siitä, että linjattaisiin näitä oikeuksia humanitaariseen suojeluun, tulee välttämättömäksi. Osittain tämä linjaus poistaa myös joitakin elementtejä, jotka liittyvät näihin sekundääriseen muuttoon, jota jäsenvaltiothan haluavat välttää. Tämä on yksi ensimmäistä kysymyksistä, joita tässä tekstissä käsitellään. Siis kysymys siitä, että direktiivin kielessä korjataan turvapaikka-asema toissijaisella suojeluasemalla – ja puhutaan henkilöistä, jotka saavat kansainvälistä suojelua. Kerroin, mistä tässä on kyse, ja tämä liittyy sitten oikeuksien yhteensovittamiseen. Sitten jotkut muut alueet, joilla, joita komissio on käsitellyt, jotta tiukennetaan kielenkäyttöä. Yksi arvostelu, joka esitettiin direktiivin suuntaan, on, että miksi näin paljon vaihtelua jäsenvaltioiden kesken päätöksenteossa on, kun sovelletaan lakia, johtuu direktiivin kielen, kielestä – Jotkut taas liittyvät enemmän käytäntöihin, jotka voidaan hoitaa turvapaikkatoimistojen tuella, mutta tarvitaan suunnasta oikeuskäytäntöä. Siis kun puhutaan, artikla 7 puhutaan suojelun tarjoajista, pyritään vahvistamaan sitä ajatusta, että mikä tahansa järjestö, joka toimii suojelun tarjoajana, sen täytyy voida täytäntöön panna oikeusvaltioperiaatteita. Voi mennä hiukan pidemmällekin, niin voimme puhua myös vastuullisuudesta niin valtioiden ja muiden elinten kohdalla, jotka tarjoavat suojelua. 9 artikla käsittelee vainoa, ja tämä on varmastikin varsin selvä, mitä komissio tässä ehdottaa. Sitten sisäinen suojelu, artikla 8, ajatus siitä, että jos ihminen siirtyy maan sisällä, saattaa olla, että he saavat suojelu jossakin muussa saman maan osassa. Komissio tässäkin on tiukentanut kieltä ja määritellyt, mitä tällä suojelulla tarkoitetaan tässä mielessä, kun ihmiset siis muuttavat maan sisällä ja asettautuvat jonnekin muualle. Mutta kohtaa on ollut myös onnettu esille monia kysymyksiä, esimerkiksi UNHCR ja ECR, e, että pitäisi pitää komission kielenkäytöstä lain kohtuullisuus, koska tämä on myös tärkeä osa koko arviointia. On pari kolme yleisempää aluetta, mainitsen nekin tässä työasiakirjassa, jotka liittyvät kysymyksiin lapsista ja ilman holhoja oleviin lapsiin. Sitten tähän työtön taustakysymys jonka olemme ottaneet esille, kun keskustelimme turvapaikkadirektiivin tarkistuksesta, nimittäin miten hoidon jatkuminen ja miten suhtaudutaan lapsiin ja lapsen jotka ovat ilman, alaikäiset ilman holhoja, miten se kaikki hoituu tämän direktiivin kohdalla. Tämä on tällainen yleinen kysymys, mutta kuitenkin komissio yhdessä johtamassa kappaleessa kertonut enemmän, miten lapsen edut määritellään rajataan ja ehdottaisin yksityiskohtaisempaa selitystä, mitä tämä oikein tarkoittaa ja todellakin mielestäni tarvitaan varsinainen artikla, jossa tämä juurtason kappale sisällytetään, jotta todellakin varmistan lapsen edut täydellisesti otetaan huomioon ja se on kunnollinen periaate tässä mukana. Sitten on myös kysymyksiä, miten määritellään perheenjäseminen. Aina aina syntyy täällä parlamentissa. Komissio on ehdottanut sitä, että otetaan mukaan naimisissa, aviossa olevat alaikäiset. Ja minä tiedän, että tämä on asia, jota täällä parlamentissa halutaan miettiä. Ja meidän pitää nähdä tämä kontekstissa, ottaen huomioon, mikä on lapsen paras etu. Se, että lapsi on naitu. Ta- tarkoittaako se, että hän ei enää olekaan sitten lapsi ja hänet pannaan toiseen kategoriaan, mitä tulee perheoikeuteen, vaan me edelleenkin tässäkin lapsen parasta etua, vaikka olisi kyse 13-vuotias aviossa oleva lapsi, alaikäinen. Näitä kysymyksiä varmasti tällä halutaan käsitellä. Sukupuoli on sitten oma kysymyksensä. Komissio on ehdottanut 10 artiklassa 29, että sukupuoli pitäisi selkeästi ottaa huomioon, kun puhutaan sosiaalista ryhmistä. Mielestäni voisimme ottaa sukupuoli-identiteettikysymyksen tässä yhteydessä, jota tulee selväksi, että tämäkin pitää ottaa huomioon, kun esitetään suojeluvaatimuksia. Ja lopuksi kysymys lakkauttamisesta, aseman lakkauttamisesta. Tässäkin komissio ehdottaa lauseketta, jossa puhutaan pakottavista syistä, että niitä, jotta se ei saataisi lakkauttamista. Ehkä kolmanneksi pohtisimme vielä sitten sitä, haluammeko lisätä tähän yksityiskohtia, mutta tähänkin liittyy kysymys siitä, kuinka nämä lausekkeet vaikuttavat lapsiin ja tarvitaanko tässä erityistä mainintaa vai olemmeko tällaista mieltä, että direktiivi yleisesti kattaa tämän asian riittävällä tavalla. Tässä joitakin alueita, joita työasiakirjassa käsitellään – ja miten minä reagoin tähän komission ehdotukseen. Tietenkin valiokunnan jäsenillä saattaa olla varsin hyvin erilaisiakin näkemyksiä ja mielelläni kuulen teidän näkemyksenne ja sitten jatkossa pohditaan enemmän itse mietintöä ja jatkossa sitten tietysti laaditaan tarkistuksia, varmaan jäseniltä tulee. Kiitos. Thank you, Mrs. Lambert. Kiitokset, Lamperat. Nyt olisi varmaan syytä kuulla Belgian puheenjohtajakauden edustajaa. Olkaapa hyvä. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, en zoals u zei, inderdaad, staat. Kiitos. Puheenjohtaja. Turvapaikkakysymykset ovat myös neuvostossa tärkeinä asialistalla. Ja sen takia nyt on mahdollista ja myös tarpeen edetä nopeasti jotta pääsemme tähän vuoden 2012 määräpäivän mennessä vauhtiin. Haluaisin kiittää Rova Lambertin tekemästä työstä. Hän on tehnyt selveän, selkeän työasiakirjan ja hänen mainitsemansa asiat ovat sellaisia, joista neuvostossakin on neuvoteltu. Neuvoston kannalta voidaan sanoa, että voimme ryhtyä dialogiin hyvinkin nopeasti. Ja sen takia on hyvä kuulla, että lausuntoluonnos tästä direktiivistä on käsit- seuraavan valiokunnan kokouksen esityslistalla. Neuvoston osalta voin sanoa, että me voimme käyttää Espanjan puheenjohtajakaudella käynnistettyä työtä ja jatkaa sen pohjalta. Tällä hetkellä meidän tekniset keskustelut neuvostossa ovat vähitellen tulossa päätökseen ja siinä vaiheessa, kun ne valmistuvat, niin voimme ryhtyä dialogiin. Yleinen, neuvostossa yleinen kanta on se, että voimme tukea Äh, komission tavoitteita, nimittäin yhdenmukaistaa ja selventää äh, määritelmiä ja äh, suojelun edellytyksiä. Ja toisaalta myös lähentää pakolaisen ja toissijaisen suojelun tarvitsevien henkilöiden määritelmiä ja statusta. Nyt neuvostossa määritellään kantaa tällä hetkellä näistä tästä kysymyksestä. Ja kunhan Rova Lambertsin äh, lausuntoluonnos on valmis, niin me voimme tämän neuvoston toimivaltaisille tahoille antaa käsiteltäväksi ja sen perusteella voimme sitten vielä äh, hieno säätää meidän kantaamme. Now the commission. Kiitokset. Entä sitten komissio, haluatteko sanoa tästä jotain? Kiitos puheenjohtaja. Minä vain nopsasti kiittäisin esittelijä Lambertia tästä tekstistä asiakirjasta, joka otti esille nämä tärkeimmät komission ehdotuksen avainasiat. Ei tässä mitään sen suurempaa, mutta lisää arvoa tietysti tämä tuo. Ja erityisesti puuttuisin juuri näihin määrittelyosiin ja sitten uusimpiin oikeuskäytännön muutoksiin on sitten kyse Luxemburgin tai Strasbourgin tuomioistuimista ja sitten vielä oikeuskäytäntöjen ja oikeuksien lähentämisestä pakolaiskysymyksissä ja toissijaisen suojelun kysymyksissä korostaakseni niitä asioita, joita eilen kuulimme. Nämä lähentymiselementit todellakin takaavat tehokkuutta hallinnollisiin hankke- hallinnollisessa menettelyssä, varsinkin kustannuskysymyksissä näissä suojelumyöntämismenettelyissä. Ja kuten jo puheenjohtajan valtion edustaja sanoi, niin komissio tukee sitä, että me nopeuttaisimme nyt keskusteluja tästä asiasta. Ja kuten olemme saaneet havaita, niin molemmilta osa, molemmat osapuolet näyttävät haluavan sitten saada tulevien viikkojen aikana mahdollisimman hedelmällistä ja hyvää keskustelua aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitokset. Nyt voimme käydä keskustelua. Romera Lopes, olkaapa hyvä. Gracias, señor presidente. Yo creo que... Kiitos puheenjohtaja minun mielestäni on oikein hyvä, että komissio on pyrkinyt parantamaan tätä 2004 vuoden direktiiviä, koska totisesti oli syytä yhtenäistää asemat, jotta väärinkäytökset voitiin välttää jäsenvaltioissa, kun kyse on kansainvälisen suojelun tarpeen tarvitsevista ihmisistä ja pakolaisasemasta. Mutta tämä direktiivi on tietysti hyvin monimutkainen ja liittyy suoraan tähän menettelytapadirektiiviin. Ja minun mielestäni juuri keskustelu on mahdollista tämän mietinnön pohjalta. Toki on väärinkäytöksiä, jotka ovat voineet tulla, joutua siitä, että tämä ensimmäinen direktiivi oli niin kovin epäselvä. Meidän täytyy kuitenkin tutkailla tarkemmin niitä mitä on nyt jo olemassa, koska mi, mitä on sitten käytetty väärin, koska jos ajattelemme, niin kymmenen vuotta sitten esimerkiksi turvapaikan hakijoiden määrä joissain tietyissä valtioissa ja sen lasku on ollut huomattava joissain tietyissä valtioissa ja sen takia nämä, tämä pakolaisrahastojärjestelmä ei ole toiminut ollenkaan hyvin ja jo paineet joihinkin tiettyihin valtioihin ovat olleet äärimmäisen kovat. En ehkä tässä nyt ei ole sitten riittävästi selvityksiä pyydetty itse direktiivitekstiin muotoilusta ja mm, sitten oli muita syitä jättää asiat keskustelematta, mutta nyt meidän täytyy pystyä parantamaan tätä tekstiä keskustelemalla. Ja sen takia tämä työ, jota nyt ryhdymme tekemään, varmasti on kiinnostavaa ja voimme sitten miettiä juuri sitä, miten voimme parantaa, juuri niin kuin esittelijä sanoi, juuri näitä suojeluviranomaisia ja sitten äh, yksin matkustavia lapsia ja perheenjäseniä ja niin poispäin, jotta me voimme luoda tällaisen uuden aseman kansainväliselle suojelulle, joka välttämättä ei vastaa Geneven sopimusta. Tietysti tämä on aivan hirveän vaikea asia, mutta meidän on pakko kuitenkin parantaa tätä järjestelmää, jotta emme anna jäsenvaltioille sellaista mahdollisuutta, että niillä voisi olla sitten eh, eriäviä ja epäjohdonmukaisia ja kummallisia kantoja ja sen, ja sen takia, joka liittyy juuri turvapaikan eh, hakijoiden määrän eh, valtavaan laskuun. Kiitokset. Kiitokset. Sitten Rova Holmajer. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Jean Lambertia tästä työasiakirjasta ja siitä valmiudesta ke- ke- ke- keskustella tästä tunnustamis- ja määritelmädirektiivistä hyvin intensiivisesti. Joiltakin osin meillä on yhteistä kantaa, mutta minun eh, haluaisin kysyä siitä, miten, miltä realiteetti miten tutkitaan maiden tilanne eh, sekä pakolaisten että subsidiaristisevien osalta Tietenkin maasta riippuen tässä voidaan sitten kysyä, miten pääsy työmarkkinoille, kuten sitten yleisiin sosiaaliturvajärjestelmiin toimii eri maissa. Ja että tässä pitäisi sitten saada aikaan tämmöinen tasa-arvoinen. jos pitäisi saada aikaan täysi tasa-arvo maan kansalaisten kanssa, niin se saattaa joissakin maissa johtaa ongelmiin ja myös vastustuksiin eri jäsenvaltioissa. Toiseksi yksi tematiikka, joka on vaikea, nimittäin kuka tätä suojaa tarjoaa. Minusta on hyvin oikein nyt sitten katsoa tällaista toteutettavuusanalyysin kautta onko kyseisessä maassa on, tai onko joku mahdollisuus vaihtoehtoiseen ratkaisuun. Ei, ja eikö kuitenkin sitten jonkinlainen ratkaisu kotimaassa olisi parempi kuin siirtyminen. Minusta valtion viranomaiset joissakin äh, valtioissa eh, eivät toimi tässä vaan ovat siirtäneet nämä analyysit muille tahoille ja pitäisi olla jonkun verran enemmän joustavuutta tässä tutkimuksessa. Lisäongelma saattaa liittyä perheenjäseniin. Perhemääritelmähän on selkeästi määritelmä direktiivissä. Ongelma saattaa nyt sitten syntyä siitä, kun neuvotellaan tästä neuvoston kanssa. Henkilökohtaisesti näen tässä ongelman, koska kun laajennetaan perhekäsitystä tai perhekäsitettä, niin se johtaa siihen, että tämä saattaa johtaa väärinkäytöksiin ja suuriin ongelmiin. Tähän saakka perhekäsite määritelmä oli erittäin selkeä ja se tunnustettiin aika lailla kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt kun tätä laajennetaan tätä määritelmää, niin se varmasti johtaa ongelmiin jos nyt peru, per, periaatteellisesti sanoisin tämä, kyllähän me voimme vaatimuksia esittää, mutta jos minkään näköistä yksimielisyyttä ei neuvoston kanssa saada aikaan, niin sitten törmäämme ongelmiin, koska kyllä parempi on, että jotenkin tämä asia etenee ja, ja, ja te, esitämme tällaisia etenemiskelpoisia ajatuksia. Ja minusta tuntuu, että tämä perhemääritelmä tulee olemaan suurin ongelma neuvostossa ja senpä takia tätä tematiikkaa ehkä kannattaisi meidän täällä talon sisällä vielä käsitellä. Psyykkiset ongelmat, ja erityinen suojatarve, suojelun tarve sellaisille, joilla on psyykkisiä ongelmia. Periaatteessa niin kyllä, mutta kysymys sitten, että miten pitkälle psyykkiset ongelmat voidaan määritellä tai miten ne on määritelty, miten juristit voivat määritellä tämän. Tämä on hyvin laaja aihepiiri psyykkinen ongelma voi olla vaikka mitä ja vaikka mistä syistä, synnynnäinen tai, tai kotota tuleva, ulkopuolelta joku vainon seurauksena syntynyt, syntynyt tila. Eli hyvin yleinen lause, psyykkinen ongelma, joka tarvitsee lisäsuojelua tai erityistä suojelua, on hyvin vaikea toteuttaa ja senpä takia meidän pitäisi keskustella myös siitä, onko tässä aikomus mukana onko sitten psyykkisesti sairaille henkilöille annettava jonkunnäköinen erityistunnustus ja, ja, ja status. Jos on erittäin vaikea vaikea tilanne paeta jäsenvaltiosta, mutta siellä ei ole erityistä, erityistä syytä nähdä, että siellä olisi laajempaa vainoa, mutta joku psyykkisesti sairas ei voisi elää kotimaassaan miten hän sitten voi päättää lähteä pakoon, jos hänen maassaan häntä oikeastaan ei vainota sellaisista syistä, joita, joita yleensä äh, ymmärretään. Tällaisia asioita pitäisi siis vielä käsitellä ja, ja, ja nämä psyykkiset ongelmat pitäisi varmasti selkeämmin määritellä. Sitten naimisissa olevat äh, alaikäiset, äh, painopiste, ehkä nämä ovat pakkoavioliittoja. Ja näillä nuorilla tai lapsilla ei ole sitä mahdollisuutta tuoda esille, että heidät on pakotettu äh, naimisiin, koska he nimenomaan ovat alaikäisiä ja, ja, ja sen takia Jean Lambert äh, tässä toi esille, että mm, komissio ei mielellään ota esille tätä pakkoavioliittokysymystä ollenkaan. Se ehkä sitten meille olisi tärkeämpi asia käsitellä ihmisoikeuksien puolesta. Jos joku on 17-vuotiaana mennyt naimisiin omasta halustaan, niin luonnollisesti äh, hän on silloin alaikäinen, mutta ei enää siinä mielessä ole määriteltävissä alaikäisesti. Äh, kyllä meilläkin joskus 17-vuotiaat päättävät ihan itse omasta vapaasta tahdostaan äh, mennä naimisiin. Tässä pitää tehdä jonkunnäköinen ero, selkeä rajanveto näiden luokkien välillä. Ja yksi asia, joka liittyy lapsen etuun ja koulutusmahdollisuuksiin. Koulutusmahdollisuus pitäisi mahdollisimman monilla lapsilla olla, tulevatko, tulevatpa sitten meille tai palautetaanko heidät sitten kotimaihinsa. Ja se ei ole koskaan väärä argumentti, riippumatta siitä, missä lapsi elää ja asuu. Integraation mahdollisuuksien osalta saattaa tulla ongelmia. Kyllä on hyvä, että integraatiota harjoitetaan niille, jotka haluavat tosiaan pysyä, mutta jos haluamme mahdollisimman nopeasti ja johdonmukaisesti, ehkä sitten kuuden kuukauden sisällä saattaa olla, että tämä prosessi päättyy, niin sitten kuuden kuukauden sisällä on hyvin vaikea tarjota hyvin laajaa skaalaa koulutusmahdollisuuksia, integraatiomahdollisuuksia ja muita, koska sitten saattaa olla, että kuuden kuukauden kuluttua nämä hakemuksen esittäjät sitten palautetaankin tai palaavat kotimaahansa. Jos on kyse sellaisista, jotka sitten todenteolla jäävät maahan asumaan, niin sitten ei ole mitään ongelmaa siihen, että mahdollisimman laajasti tarjotaan integroitumismahdollisuuksia. Mutta tässä on jonkunnäköinen myötävaikuttamisvelvollisuus myös sellaisille, jotka hakevat turvapaikkaa ja haluaisivat jäädä maihimme, koska on tarpeen, että sellaiset, jotka itse näkevät vaivaa integraationsa edestä eivätkä odota tai oleta valtion näin tekevän, niin silloin tämä tunnustus pitäisi antaa näille ponnisteluille, jos he oppivat maamme kieltä ja haluavat oppia kieltä ja haluavat tätä kautta integroitua maahan. Ja että tässä ei olisi pelkästään valtion perus, valtion ainoa vastuu, vaan että siinä myös tämä hakijalle asetetaan tietyn näköisiä edellytyksiä, että hän lähtisi tähän mukaan itse. Mrs. Head. Tack så mycket ordförande. Jag ska bara mycket kort hålla mig till punkten om barnens bästa eftersom jag tycker det är väldigt viktig punkt nu när vi... Kiitoksia. Lasten etu todellakin on erittäin tärkeää, kun ajatellaan tämän Lissabonin sopimuksen kautta, joka nyt on voimassa, voimme lisätä vaateita sen valtioiden kohdalla, koska tämä on niin tärkeä kysymys Lapsethan ovat tulevaisuus, he tarvitsevat aivan erityistä suojelua ja hoitoa. En usko, että riittää, että tässä, tämä pannaan Jortason kappaleeseen, mutta haluaisin suurempaa selkeyttä tähän, mitä tämä oikein käytännössä tarkoittaa jäsenvaltioille. Haluaisin, että siitä on artikla. Kiitos. Thank you. Mr. Kiitokset sitten Broms, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On kaksi erityisluokkaa pakolaisia. Ne, jotka on identifioitu yksilöllisesti, jotka ovat kärsineet painosta jäsenvaltiossaan, uh, kotivaltiossaan jo, jo, johtuen ehkä omasta toiminnasta tai kuulunut johonkin ryhmään, tai ne, jotka ovat vain paineet vaarallisesta maasta. Ensimmäinen ryhmä ehkä saattaa olla myös aitoja turvapaikanhakijoita, jos he eivät ole ylittäneet turvallisia maita. Toinen ryhmä ansaitsee sympatiamme, mutta me emme mitenkään voi ottaa koko väestöä Kiinasta, Afganistanista, monista Afrikan maista, jossa vainoa tapahtuu. Eihän se yksinkertaisesti toimi. Ja vaikka ottaisimmekin heidät vastaan, miksi pitäisi sitten jättää muut ihmiset näihin maihin? Eikö silloin pitäisi kutsua koko väestö Kiinasta, koko väestö Afganistanista, jos kerran loogisesti haluaisimme toimia ja olla johdonmukaisia. Tietysti voidaan eh, arvostella jäsenvaltioita siitä, että ei avata ovia yhä suuremmalla määrällä vakopakolaisia, mutta jos katsotaan mielipidetutkimuksia, väestö näissä jäsenvaltioissa itse asiassa pyytää toimintaa, että estetään tällaista väestövirtaa. Sitten kun puhutaan työstä ja kodista, äh, varmistan tämä, se on siis varsin ystävällistä toimintaa, mutta kun näin tehdään, silloin sanotaan, että tämä työpaikka tai koti pitäisi antaa pakolaisille eikä oman maan kansalaisille. Silloin oikeastaan sanotaan, että jäsenvaltion kansalaisille ei pitäisi antaa työpaikkaa eikä heillä pitäisi antaa kotia pään päälle, kattoa pään päälle. Jotkut ihmisistä, jotka ovat paineet maailmallisista maista, ovat näin tehneet johtuen EU-maiden toimista mukana, mukaan lukien häpeä. Kyllä oma maani, joka käy sotaa Irakissa ja Afganistanissa niitä vastaan. Jos lopettaisimme aggressiivisen, aggressiivisen sodan käytön, niin ehkä olisi vähemmän vaarallisia maita ja vähemmän pakolaisia myös. Jotkut ihmiset, jotka on tunnistettu vainosta kärsiviksi, ovat joutuneet uhreiksi laille, jotka sortavat tai ovat vastaan ilmaisuvapautta, tietysti tunnemme myötätuntoa heitä vastaan, mutta tietysti kaikki muistamme senkin, että monet EU-maatkin estävät lainsäädännön kautta vapaata ilmaisua. Uskon, että näille ihmisille ei myönnettäisi turvapaikkaa, heidät lähetettäisiin suoraan kotimaahansa eurooppalaisen pidätysmääräyksen mukaisesti. Thank you. I don't see Kiitokset. Ilmeisesti muuta sanottavaa ei ole. Ei kukaan halua sanoa mitään, joten ehkä sitten esittelijän puoleen käännön uudelleen Lambert. Voitte vielä sanoa jotain. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös valiokunnan jäsenille näistä puheenvuoroistanne. Uskon, että täällä on monta sellaista asiaa, joita voidaan, joita voidaan katsoa vielä vähän pidemmälle sellaiset asiat, jotka tulivat esille eh, tärkeitä menettelydirektiivinkin osalta sen suhteen, että katsotaan, että yksityiskohtaisesti, tapauskohtaisesti katsotaan näitä asioita. Kun puhutaan ryhmistä, ihmisryhmistä, eh, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki sellaiset, joilla on ehkä eh, psyykkisiä ongelmia – tai pakkoavioliitto-ongelmia tai tätä eivät automaattisesti saa tätä suojelua. Tämähän nimenomaan on kysymys, tai tämän takia nimenomaan tutkitaan jokainen tapaus erikseen. Tämä on tärkeä osa tätä prosessi- tai menettelytapa direktiiviä ja sitä, miten näitä menettelyjä nyt sitten hallinnoidaan. Ja tiedän, että monessa jäsenvaltiossa on ohjelmia, esimerkiksi YK on ihmisoikeusvaltuutetun kanssa tai ohjelmien kanssa, koska tietenkään tätä kautta ei kaikkia ongelmia saada ratkaistua. Tämä on kehys, mutta ei, se ei ratkaise kaikkien sisällä olevia ongelmia. Yksi kysymyksistä, joka tuli esille tässä, Äh, johon voidaan ehkä jossain vaiheessa komission kanssa palata, on tapa, maan tapa ja mitä tapahtuu, jos joku vastustaa jotain maan tapaa, joka heidän mielestään on, on vainoava. Ja silloin pitäisi sitten katsoa, onko neuvosto ja komissio sitä mieltä, että tätä tekstissä jo käsitellään riittävästi. Onko tämä poliittinen oikeus, että voidaan Eh, ilmaista itseään eh, vapaasti ilman painostusta vai pitääkö tämä sitten siirtää johonkin toiseen kategoriaan. Ja tätä voidaan vielä käsitellä. Kiitän jäseniä keskustelusta ja, ja, ja siitä intressistä, jonka osoititte lapsen edulle. Tämä suojelun puoli on tietenkin vain yksi osa tätä koko eh, kehitystä Täällä on kauppakysymykset mukana, kehityskysymykset, kehitysyhteistyökysymykset, jotka pitää ottaa myös huomioon. Työmarkkinakysymys. Täällä on kolme jäsenvaltiota tällä hetkellä, joilla on eroja pääsyn työmarkkinoille näille kahdelle henkilöryhmälle. Kukaan tässä talossa ei varmasti oleta, että jos jollakin työmarkkinoilla on rajallinen määrä tai tietty määrä työpaikkoja, joten miten nämä henkilöt pääsevät työmarkkinoille ei ole mikään priorisointikysymys, vaan siitä sopiiko tällainen sitten tilanteeseen ja tietyn työmarkkinan sen hetkisen tarpeeseen. Ei tämä nyt tarkoita sitä, että olemassa on tietty, tietty ennalta määrätty määrä työpaikkoja ja sitten jos annetaan yhdelle pakolaiselle, niin se on sitten pois omalta kansalaiselta. Ei tässä pitää katsoa tietenkin työ, työmarkkina- ja työllisyys tilannetta yleisemminkin ja ehkä muissa valiokunnissa käsitellään tätä sosiaaliturvakysymystä. Kiitos tosiaan näistä kommenteista. Varmasti osan voin niistä ottaa sitten lausuntoluonnokseni, mutta varmasti sinne mm, tulee sitten tarkistuksia myös muilta jäseniltä ja, ja, ja odotan tätä jatkokeskustelua ja on selkeää, että meillä on selkeä kanta tästä asiasta. Se on hyvin tärkeää, jotta voimme sitten jatkaa keskustelua muiden toimielinten kanssa jatkossa. Kiitos. Thank you, Mrs. Lambert. Kiitokset. Lambert, käsittääkseni muuta sanottavaa nyt ei liene ei komission eikä puheenjohtajan puolesta, joten tämä nyt tästä. Ja kiitän kaikkia jäseniä, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Ja siirrymme sitten seuraavaan kohtaan, kohtaan 16 esityslistalla. Kyse on jälleen asetuksen muokkaami, muokkaamisesta kolmansien valtioiden, siis 16. Ei kun hetkinen, onhan tässä yksi kohta ennen, eli 15. laajennetaan direktiivin soveltamisalaa koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Esittelijänämme on Claude Moraes. Ja hän voi nyt sitten käydä läpi tätä mietintöluonnosta. Ja myös puheenjohtaja, valtio ja komissio saavat puheenvuoron, mutta aluksi meidän on syytä kuulla esittelijä Moraisia. Olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, colleagues may remember. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat ehkä muistavat tämän asian viime vaalikaudelta. Martin Ruur yritti silloin saada aikaan sopimusta, mutta emme onnistuneet ennen Lissabonin voimaantuloa ja nyt sitten meillä on tilaisuus edetä Belgian puheenjohtajakaudella ehdotuksessa, joka mielestäni on jo aivan liian, liian kauan odottanut. Sehän hyödyttäisi kaikkia, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja ovat olleet EU-ssa mm, yli viisi vuotta. Aivan lyhyesti haluaisin kuvata yleistä lähestymistapaani mm. tässä asiassa ja ottaa sen esille kolme aluetta, jossa olen eri linjoilla kuin neuvosto. Haluaisin lisätä tässä, että 7. syyskuuta varjo e, esittelyiden kanssa meillä oli erittäin hyvä kokous. Kaikki osallistuvat eri poliittisista ryhmistä, joten en näe mitään suurempia ongelmia tässä asiassa, mutta kuvailisin vain joitakin avainkohtia teille. Ensinnä, niin kuin sanoin, haluaisin, että saamme aikaan ensimmäisen käsittelyn sovun tai päätöksen neuvoston kanssa toivottavasti ennen joulua, tämän takia yleinen lähestymistapa, jonka haluan tässä omaksua, tarkoittaa sitä, että mahdollisimman monia komis- valiokunnan tarkistukset otetaan huomioon samoin neuvoston hyväksymiä muutoksia neuvotteluiden aikana koskien tätä välinettä. Kolme pääaluetta, joissa mietintöni eroaa neuvoston kompromissista, kompromissitekstistä, ovat ensinnäkin se, että haluan pitää kiinni komission ehdotuksesta sikäli, että täyskesto mm, turvapaikkamenetys pitäisi ottaa huomioon, kun lasketaan viisi, viiden vuoden äh, laillinen oleskeluaika. Toiseksi haluan varmistaa, että kartus on mahdollista vain ensimmäisen jäsenvaltion, ei kolmanteen maahan, koska Niillähän on päävastuu karkotuksesta ja niillä on kaikki tiedot tur, tur, pakolaisista ja sehän tilanteesta. tilanteesta. Sitten haluan varmistaa, että perheiden yhtenäisyyden periaatteesta, periaatteessa pitää kiinni ymmärtää, neuvosto yleisesti ottaen on samalla kannalla tässä kysymyksessä. On joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät sanamuotoon ja varjoesittelyiden kokouksessa Wikström ja Sargentini ottivat esille kysymyksen siitä, pitäisikö perheenjäsenten olla velvollisia seuraamaan karkotettua pakolaista. Olisin tässä yleisesti ottaen sitä mieltä, että jäsenvaltion ei pitäisi estää perheenjäsenen maahantuloa. Ehkä on esimerkkejä, jossa perhe ei halua seurata karkotettua jäsentä, mutta tällaisia tilanteita saattaa olla. Tästä syystä haluaisin hiukan enemmän keskustelua, varmistumme siitä, että sanamuoto on täsmällinen ja kaikki varjoiset ovat tähän tyytyväisiä tähän lopulliseen sanamuotoon. Sitten aikataulusta, niin kuin sanon, meillä oli erittäin rakentava kokous 7. syyskuuta. Toinen varjoistelijan kokous pidetään 60. ja ensimmäinen trialogi 12. lokakuuta. Haluan vain jälleen kerran korostaa sitä, että me haluaisimme saada sopimuksen Belgian puheenjohtajakauden aikana meillä on tullut er-, erittäin rakentavaa hyvää keskustelua heidän kanssaan ja samoin komission kanssa. Ja minä olen todellakin optimistinen sen suhteen, että tässä onnistutaankin ennen tämän vuoden loppua. Thank you. Kiitokset, herra Nyt sitten saamme kuulla Belgian edustajan. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Mm, en ollut varma, pitikö minun tätä aihetta käsitellä, vain lähinnä kertoa siitä työstä, mitä nyt muiden turvapaikka-asioiden osalta tällä hetkellä on käynnissä. Joten ehkä voin tästä pitää lyhy- lyhyen johdannon ja sitten kertoa tästä pidem- äh, pitkän oleskelun äh, äh, saaneista henkilöistä. Turvapaikka-asia siis on hyvin korkealla neuvostossa tällä hetkellä esityslista prioriteeteissa. Meillä oli epävirallinen kokous ministerien välillä, jotka ovat siis maahanmuuttoasioista vastuussa olevia ministeriöitä, ministereitä. Belgia puheenjohtajana ehdotti strategiaa ministereille, jossa laadittaisiin yhteiset tavoitteet miten luotaisiin tämmöinen yhteinen järjestelmä vuoteen 2012 mennessä, joka noudattaisi Tukholman ohjelman edellytyksiä. Miten voitaisiin paremmin päästä näihin tavoitteisiin? Tämä on yksi strategian sisältönä ja ministerit, jotka olivat paikalla, vahvistivat ja hyväksyivät tämän. Tässä strategiassa periaatteessa lähdetään liikkeelle siitä, että prioriteetti on niillä asioilla – joissa voidaan edistyä lyhyellä tähtäimellä ja että saadaan aikaan tietyn näköistä vauhtia tähän asiaan, jotta vuoteen 2012 mennessä saataisiin luotua tämä yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Pitkällä oleskeluluvalla olevat määritelmä, direktiivi Dublin ja Eurodac, kaikki nämä ovat rinnalla ei kuitenkaan saa unohtaa suojeluedellytysten direktiiviä. Lyhyellä tähtäimellä kuitenkin lienee mahdollista edistyä näilläkin aloilla. Ja senpä takia nyt tässä vaiheessa meidän pitäisi pystyä edistymään tämän tekstin osalta, jotta saataisiin hieman nyt sitten käyntiin tämä asia Eh, jotta tämä asia saataisiin sitten, tai tämä järjestelmä saataisiin käyttöön vuonna 2012 joitakin menettelytapoja ja, ja, ja suojelun tekijöitä koitamme saada nyt hienosäädettyä, mutta koko tämä turvapaikkapaketti nyt koitetaan saada liikahtamaan eteenpäin. Lainsäädännön ohella koitamme saada käyntiin solidaarisuutta ja käytännön yhteistyötä, emmekä unohda sitäkään puolta tätä, tästä asiasta. Ministeritason konferenssi järjestettiin tämän kuukauden alussa. Ja kaikki sidosryhmät ja toimielimet olivat mukana keskustelemassa tässä kokouksessa Euroopan uudesta turvapaikkajärjestelmästä. Siellä on hyvin hyödyllistä keskustelua. Kuitenkin nyt tähän asiaan palatakseni Yksi prioriteeteistamme nimittäin pitkän oleskelun oleskeluluvan saaneet henkilöt. Haluan kiittää herra Moraesia tästä työstä lausunnon valmistelussa. Ja kuten hän itse sanoi, nyt on kaikissa toimielimissä tahto edetä nopeasti tällä alalla. Haluaisin kiittää teitä tästä optimistisuudestanne meidän kannaltamme on selveä, selvä tahto saada aikaan päätös hyvinkin nopeasti. Nopea päätös on hyvin tärkeä, koska tämä teksti on nyt ollut pöydällä neuvostossa jo pitkään, jo ennen Lissabonin sopimuksen voimanastumista. Ennen sitä siis ei päästy sopimukseen, mutta toivomme, että nyt Lissabonin voimaan astuttua on mahdollisuus päästä sopimukseen. Neuvoston kompromissa kompromississa vuodelta 2008 oli lähes yksimielinen hyväksyntä takana. Silloin puheenjohtaja aika selkeästi nyt näki, mikä on neuvoston kanta tästä tekstistä. Herra Moraisin lausuntoluonnos on nyt annettu neuvostossa edelleen toimivaltaisille osastoille ja kehitämme sen pohjalta neuvoston kantaa edelleen. Meistä tämä lausunto on hyvä kompromissin pohja, koska kuten herra Morais itsekin sanoi, monet muutokset, jotka on tehty neuvostossa kompromiss, komission ehdotukseen on nyt sitten tässä parlamentin lausunnossa aika lailla hyväksytty. Joitakin kohtia vielä on auki ja pyrimme saamaan neuvoston kannan niistä selville. Toivon, että mahdollisimman nopeasti, toivottavasti vuoden loppuun mennessä saamme aikaan tästä dialogin. Sitten tämä määritelmädirektiivi. Sen osalta dialogin toivottavasti päästään mahdollisimman nopeasti muiden toimielinten kanssa. Eh, ja Rova Lambertsin eh, lausunnon perusteella voimme sitten myös katsoa omaa kantaamme. Dublinin osalta Keskustelua on käyty jo pitkään, siitä on teknisellä puolella päästy eteenpäin Ruotsin ja Tsekin puheenjohtajakaudella ja me jatkamme sitä työtä edelleen ja lyhyellä tähtäimellä toivomme saavamme tekniset keskustelut nyt päätökseen eh, ja saavamme kannan selväksi, jotta voisimme aloittaa neuvottelut eh, eh, esittelijän ja muiden toimielinten kanssa Tiedän, että parlamentissa on nyt ensimmäisessä käsittelyssä aiheesta lausunto, joten teidän kantanne on aika selvä tämän lausunnon perusteella. Ja me ponnistelemme saadaksemme neuvoston kannan selväksi, jotta dialogi voitaisiin käynnistää. Tämä on eh, poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys neuvostossa tuli joitakin hyvin arkaluontoisia kysymyksiä esille. Ja jossain vaiheessa tuntui siltä, että parlamentin ehdotukset menevät pidemmälle kuin mitä välineet antavat myötä. Eurodakin osalta mekin odotamme uutta ehdotusta komissiosta. Toivottavasti se tulee pian mutta aikaisempien ehdotusten perusteella olemme saaneet aikalaille neuvostossa keskustelut päätökseen ja meidän kantamme on aika selvillä. No, parlamenttihan on asiasta jo hyväksynyt lausunnon ja näiden aikaisempien keskustelujen perusteella voimme tehdä sen johtopäätöksen, että me olemme samoilla linjoilla aika pitkälle ja toivomme asian etenevän mahdollisimman nopeasti. Kutin sanoin, vastaanottoedellytykset ja sitten menettelydirektiivi ovat edelleenkin mukana. Meillä on niistä tiedossa parlamentin kanta ja me keskustelimme tästä menettelytapadirektiivistä eilen neuvostossa jatkuvat tekniset keskustelut näistä aiheista Luonnollisesti nämä ovat poliittisesti jo paljon vaikeampia ja arkaluontoisempia. Koitamme kuitenkin asia teknisellä kannalla viedä eteenpäin. Käyttämme tämän kuukauden ministerikonferenssia hyödyksi, jotta asiasta saataisiin käytännön kanta ja myös selville se, mitä käytännön seurauksia komission ehdotuksista on. Kun tekniset keskustelut ollaan saatu päätökseen ja kun Rova Giomin lausunto saadaan pöydälle, niin me voimme määrittää oman strategiamme, jotta pääsisimme yhteiseen tavoitteeseemme luoda yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä kuten 2012 mennessä. Thank you. Now... Kiitokset. Ja sitten komissio. Olkaa hyvä, Rova, Rova Sur... Niin, tästä pitkäaikaisten oleskelijoiden direktiivistä kiittäisin Muraisia tästä hyvästä tekstistä. Kuten puheenjohtajakin sanoi, tämä on aivan loistava tekstin alku keskusteluihin nopsasti keskusteluissa nopeasti eten, edetäksemme tulevina viikkoina. Yksi tärkeimmistä asioista tässä on juuri se, miten lasketaan tuo odottamisaika, jotta voi saada kyseisen aseman. Kuten jo sanoin, kokouksessa esittelijän ja varo, varjoesittelijän kanssa syyskuun alussa komissio voisi hyväksyä neuvoston yhteisymmärryksen, joka, johon suurin piirtein päästiin tuossa tuon vuoden 2008 loppuvaiheissa, mutta kyllä havaitsen, että esittelijä ottaa tuon komission ehdotuksen tukemisen tässä vahvasti esille jo. Varmasti sitten koitamme päästä yhteisymmärrykseen näistä asioista kaikkien lainsäätäjien kanssa. Kiitokset. Kiitokset Rova Gää. Nyt sitten on syytä käydä keskustelua tästä asiasta. Monsieur le Président. Je souhaite euh, également féliciter. Kiitoksia onnitella ja esittelijää hänen hyvästä, läheisestä, avoimesta, avoimesta yhteistyöstään meidän varjoistavien kanssa, myös muiden toimijoiden kanssa. Niin kuin sanottiin, 7.9. kokous oli erittäin hyvä ja tulokset näkyvät juuri tässä mietintöluonnoksessa, jota nyt tarkastelemme. Minulle oli tärkeää tässä tekstissä nähdä, että toisaalta ehdotukset, joita Euroopan parlamentti on esittänyt, jotka ovat peräisin 2008 huhtikuuta, on otettu tähän mukaan. Siis parlamentin kanta, siinä näkyy tiettyä jatkumoa ja toisaalta nähdään, että Euroopan komission ehdotukset on otettu myös tähän mukaan ja samanaikaisesti joitakin äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, joita tietysti jäsenvaltiot ovat peräänkuuluttaneet, niin, niin- kuluttaneet Niitäkin on hienovaraisesti käsitelty aina avoimessa hengessä ja pyrkien ottamaan huomioon myös lokakuussa ilmoitettu aikataulu, jota se vetäisin loppuun vuoden loppuun, mentäessä, loppuun mennessä. Haluaisin ottaa esille vain muita, jotakin kysymyksiä, jotka ovat tulleet jo esille. Minulle tämä on aika tasapainoinen teksti, eikä siinä unohdeta keskeistä tekijää, nimittäin miten puolustetaan kansainvälisen suojelun saajia ennen ja jälkeen, kun he saavat tämän aseman ja saavat pitkäaikaisen oleskeluluvan. Ja tässä voitaisiin selkeästi ottaa esille kaksi kohtaa ennen aseman saamista ja kaksi kohtaa sen jälkeen. Mainitsen vielä ne ja esitän tukeni esittelijän kannalle. kannalle. Haluaisin kiinnittää huomiota joihinkin eroihin ennen kuin tämä lupa myönnetään, niin kaikki varmasti ovat samaa mieltä siitä, että on aivan sen tärkeää, että jäsenvaltiot silloin kun ne päättävät siitä, myönnetäänkö vaiko ei pitkäaikaista oleskelulupaa, otetaan huomioon yksilön erityis yksilön erityistekijät se on tässä huomioon ja tässä olen täysin esittelijän linjoilla. To, sitä vastoin, niin kuin komissio sanoi, mielestäni niin yksi keskeinen kohta on juuri se, miten lasketaan viisivuotinen oleskelu. Nähdään, että mietinnössä komission ehdotus on otettu sellaisenaan. Myös voidaan nähdä, että nyt kun otetaan neuvoston kantaa, onko se ainakin puolet tästä, miten tämä lasketaan. Tämä on olennainen osa mietinnössä ja tästä asiasta Euroopan parlamentin mukaan lukien tämä, eh, tämä mietintö. Tässä on selkeästi meidän kantamme ja toivottavasti neuvottelut tässä onnistuvat ja että löydetään sopimus neuvoston ja komission kanssa. Vielä kaksi aspektia, jotka mielestäni pitää ottaa huomioon sen jälkeen, kun asema on myönnetty. Toisaalta, mitä tulee toisen jäsenvaltion valtion karkottamisen parlamentin pyysi, että yhden kuukauden raja otettaisiin käyttöön ja minä näen, että mietinnössä tämä on myös mukana. Tämä on yksi selkeä kanta, jonka parlamentti on aiemmin jo esittänyt. Sitten viimeinen asia. Onnittelen esittelijä siitä, että hän korostaa sitä, että pitää vahvistaa takeita karkoittamista vastaan ja miten suojelua laajennetaan eduskuntatyöluo perheenjäseniin ja korostan sitä, että on tärkeää laajentaa sovellusalaa direktiivissä verrattuna nykyiseen ja kiinni pitää noudattaa myös kansallisia ja eurooppalaisia säädöksiä ja lainsäädäntöä, kun mitä, mitä tulee perheiden, perheenjäsenten kohtelun olen kyllä kuullut, mitä neuvosto sanoo. Sillekin se on, on sanonut, että se on tämä tällainen herkkä, arka kysymys jäsenvaltiolle. Toivottavasti nyt kuitenkin uuden menettelytavan kautta löydetään sopimus. Tätä asiaa on kovasti korostettu. Tässä neljä kysymystä, jotka ovat minulle äärimmäisen tärkeitä. Haluan myös sanoa, että toivottavasti aikataulu, jonka esittelijä on ilmoittanut, että sitä noudatetaan. Meillä on tässä tekstissä jo hyvä pohja sille, että neuvottelut nopeutuvat ja minusta tuntuu siltä, että on tärkeää edetä asiassa, vaikkakin niin kuin nähtiin, komissio, neuvosto ja parlamentti pitävät sitä, näkevät tämän asian poliittisesti aika herkkänä. Kiitos. Sitten Sargentini, olkaapa hyvä. Dank u voorzitter. En ook ik wil graag um, de rapporteur, meneer Morais, eh, bedanken voor dit. Eh, haluaisin kiittää esittelijää erittäin täsmällisestä tar- tarkasta työstä. Haluaisin kommentoida paria kohtaa, jotka eivät oikeastaan liity suoraan hänen ehdotukseensa, vaan haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää tämä viiden vuoden keskustelu on viiden vuoden kuluminen ennen kuin tämä status myönnetään. Neuvoston pitää varmasti asian eteen tehtää jotain. Parlamentti ja komissiohan ovat täältä, täällä samoilla linjoilla. Tämä on aikamoista hevos, lehmänkauppaa tässä ihmis, ihmishengillä. Jos pitää maastaan paeta ja haetaan pakolaisasemaa, niin viiden vuoden määräajan pitäisi lähteä juoksemaan siitä, kun maahan saapuu jos sanotaan, että ei lähdetä viiden vuoden määräaikaa laskemaan ennen kuin kahden vuoden kuluttua maahan saapumisesta, niin eihän tällä tavalla asiaa mitenkään saada edistymään. Ja tällöin kolmansien maiden kansalaisia sitten kohdeltaisiin eri tavoin riippuen nyt heidän statuksestaan. Mistä Morajes puhui sitä, että, jos, että tästä tosiaan pitäisi saada aikaan päätös ja tämä riippumaton oleskeluoikeus on olettava. Ehkä tässä aloitetaan tämä, tästä, tämä oleskelu perheenjäsenenä, yhdelle perheenjäsenelle myönnetty kansainvälisen suojelun, äh, kansainvälistä suojelua. Ja tämä status ehkä on pidempäänkin voimassa. Jos joku kuitenkin haluaa oman elämänsä ottaa omiin käsinsä, hän ei voi olla loppuun saakka toisen oleskeluoikeudesta riippuvainen. En siis usko, että jos jotkut ovat saaneet eh, juridisen suojelun statuksen ja hän siirtyy jäsenvaltiosta toiseen, niin mitä sitten jäsenvaltioille tapahtuu, jos he haluavat seurata mukana? Tietenkin he näin voivat tehdä, jos he eivät halua lähteä jostain jäsenvaltiosta, jossa ovat jo jonkun aikaan asuneet. Eh, minun maassani tämä on esimerkiksi kolme vuotta tämä, niin tämä oli ainut, mitä mä halusin sanoa ja kiitän vielä herra Moraisia. Thank you. Mrs. Kiitokset. Sitten Wikström, olkaa hyvä. Chairman. I very much welcome the... Kiitokset puheenjohtaja. Minä kovasti olen tyytyväinen tähän Moraisin tekstiin ja haluan onnitella häntä kovasti tästä loistavasta ja nopeasta työstä. Hän on tehnyt varjoesittelyn kanssa loistavasti yhteistyötä ja vienyt ajatuksiamme eteenpäin. Olen erityisesti ilohtunut siitä, että herra Morais tukee juuri tämän viiden vuoden laskuperustetta jatkuvaan oleskeluun tuossa kyseisessä jäsenvaltiossa ja se alkaisi siitä, kun hän ensimmäistä kertaa sai tuon kansainvälisen suojelun aseman. Ja minä haluaisin puhua myös siitä, että jäsenvaltioiden täytyy tässä ehdotuksessa pitää huolta siitä, että pitkään oleskeluluvan saanut voi liikkua vapaasti unionin sisällä. On myös selvää, että kansainvälisestä suojelua nauttiva henkilö saa nauttia tästä kaikissa valtioissa, eikä häntä voida poistaa sieltä, mutta ja, ja minun mielestäni perheen jäsenet pitäisi pystyä käsittelemään samalla tavalla kuin kansainvälisen suojelun saajan. Minun mielestäni kaikissa turvapaikkakysymyksissä ja siirtolaiskysymyksissä perhe kuitenkin pitäisi pitää yhdessä. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että perheen yhtenäisyys ei välttämättä aina ole kuitenkaan kaikkien perheenjäsenten varha on edunmukaista. Jos kyseinen henkilö poistetaan niin maasta, niin se tarkoittaa sitä, että hän esimerkiksi on tehnyt jonkun rikoksen. Jos joku isä vaikkapa on tuomittu rikollinen ja hänet poistetaan valtiosta, niin ei välttämättä lasten ja vaimon parhaan edunmukaista ole poistaa myös heitä maasta samaan, samassa, samalla hetkellä. Ja jäsenvaltioiden ei tule, jäsenvaltioissa ei tulisi syntyä sellaista tilannetta, että, että muut joutuisivat kärsimään kärsimään siitä, että joku henkilö väärinkäytösten mukaan vuoksi poistetaan valti- maasta. Minä myös jättäisin muutosehdotuksen tähän, tarkistuksen tähän kielikysymykseen. Minun mielestäni kieli on aivan erityisen tärkeä osa kotoutumista, ja jos joku henkilö on viisi vuotta ollut jonkun jäsenvaltion alueella, niin olisi aivan järkevää odottaa, että hän jotakin jo hänellä olisi jonkinlainen käsitys sen valtion pääkielestä, virallisesta kielestä, jossa hän sitten oleskelee. Totta kai meidän täytyy asiaa käsitellä yksilökohtaisesti joka tapauksessa eh, ja muistaa, miten haavoittuvassa asemassa nämä henkilöt ovat, mutta jäsenvaltioiden tulisi kuitenkin rohkeasti tarjota kielikoulutusta ja myös muita koulutusmuotoja tuon valtion omista arvioista, ihmisoikeu- arvoista, ihmisoikeuksista, kansanvallasta ja jokaisen henkilön kansalaisen oikeuksista yhteiskunnassa minun, minä vielä kerran haluan kehua ja kiittää Braisia ja olen aivan varma siitä, että ALDE-ryhmä taatusti tukee tätä hänen tekemänsä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitokset. Ei liene muuta sanottavaa. Eivät muut kai halua sanoa mitään. No, tässä nyt sitten onnittelut Moraisille. Uskoisin, että nyt on tosiaan saatu käsitys tilanteesta. Ensimmäisen Lukkerota-sopimuksen jä, jälkeen ja olemme kuulleet myös Belgiaa tässä asiassa myös muissa turvapaikkapakettiin koskevissa kysymyksissä vastaanottodirektiivi, Dublin direktiivi ja Eurodac-kysymykset. Ja nyt sitten, herra Moraes, sinun puoleesi käännyn. Voit varmaan sitten vetää yhteis, yhteen tätä keskustelua. Ja ilmoittaisin vielä, että tarkistusten määräaika on huomenna keskiviikkona 29. syyskuuta puolen päivän mennessä. Moraes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain puheenjohtajistolle sanoa sen, että Tämä asia siis kuuluu turvapaikkapaketin ulkopuolella, mutta olen todella tyytyväinen, että saimme uutta tietoa tilanteesta, koska kaikki eri ryhmistä ovat pyrkineet edistämään tätä turvapaikkapakettia. Puheenjohtajista sanoi alkupuheenvuorossaan, että heidän kaudellaan näin toimittaisiin. Minun ryhmäni ainakin tähän rohkaiseen usko, että tämä herättää minkälaisia kysymyksiä muidenkaan kohdalla. Kiitoksia, että olette käyttäneet tähän aikaa. Sitten mitä tulee varjo esittelijöihin, niin haluaisin kiittää heitä vielä uudestaan erittäin mm, tehokkaasta mietinnön käsittelystä. Tämä antaa meille mahdollisuuksia hyvään aikatauluun. Haluaisin vielä korostaa, korostaa siis tarkistusten aikarajan huomenna kello 12, jotta ei tule mitään väärinkäsityksiä. Ja ehkä vielä siihen tarttuisin, niin mitä Rova Sargentini sanoi. Tosiaan nyt keskustelee yksityisesti siellä, mutta mainitsin tämän kuitenkin mielestäni. Yhteisön lainsäädäntö todennäköisesti kattaa. Niin sanoin tässä juuri, että yhteisön lainsäädäntö muualla kattaa karkotetut parkol, pakolaiset, jonka perhe, joiden perhe ei halua seurata. Ehkä on tällainen perheväkivaltakysymys tai joku muu tällainen. Ehkä tämä on sellainen asia, josta voimme aika nopeastikin sopia. Ja sitten Rova Wekström ja muut kollegat ottivat esille hyvin tärkeitä kysymyksiä rakentavalla tavalla, joten pidän silmällä, mitä muut poliittiset ryhmät vaativat sitten vielä tässä käännän katseen niin sihteeristöön. Tämä aikatauluhan tässä jo toistettiin ja uskon, että kaikki ymmärtävät, että haluan tämän, haluamme tämän asian loppuun viedyksi joulun mennessä. Kiitos. Okay. I think that... Selvä. Nyt keskustelu varmaan päättyy tähän. Ja muistakaa tuo tarkistus, ten määräaika huomisiltapäivään asti haluaako Belgia jotain sanoa tai komission ja ilmeisesti ei. No niin, nyt kiitämme joka tapauksessa Moraesta tästä esittelystä. Nyt siirrymme seuraavaan esityslista kohtaan 16. Ja kertoisin nyt tästä. Kyse on siis asetuksesta jos kol- ne kolmannet valtiot, joiden kansalaisia on oltava viisumi ylittäessään ulkorajat. Ja sitten myös niistä kolmansista maista, jotka, joiden kansalaiset on, ovat tämän vaatimuksen ulkopuolella. Me keskustelemme tästä asiasta, joka koskettelee Taivanin viisumivapauskysymystä. Ja ensiksi antaisin puheenvuoron nyt komission edustajalle. Hän voi esitellä tätä ehdotusta tämän vuoden 5. päivä heinäkuuta. Tämä ehdotus on esitelty neuvostolle. Ja jos teille käy, niin nyt myös sitten anna puheenvuoron nimitetylle esittelijällemme Viasatemeralle ja muillekin edustajille, jotka haluavat puheenvuoroa, puheenvuoron käyttää. Nyt sitten varmasti kuulemme komission esittelevän tämän ehdotuksen. John de Kester, the commission representative. Yes, please. You got the floor. Niin, olkaa hyvä. you, Mr. Chairman. Well, earlier this morning your committee... No niin, tänään aamulla teidän valiokuntanne hyväksyi tuon suullisen ehdotuksen tuohon 529 2010, joka koski Bosnia, Herzegovina ja Albaniaa. Ja eh, nämä siirretään tuota negatiiviselta luettelolta positiiviselle luettelolle, eli siis niiltä vaatimuksilta, joilta vaaditaan viisumia luetteloon, josta ei eh, vaadita eh, viisumia päästäkseen Schengen-jäsenvaltioihin. Varmasti muistatte, että viime vuonna saimme toisen ehdotuksen kolmesta muusta Länsi-Balkanin valtiosta ja siinä me päätimme noudattaa tiettyä selvää linjaa viisumien vapautusohjelmassa Länsi-Balkanin valtioiden kanssa. Ja tämä ehdotus, joka nyt teillä tänään on käsiteltävissänne, tulee nähdä tällaisena säännöllisenä järjestelmänä tuohon luetteloon 2001-539. Ja siellä havaitsette nuo kaikki arviointikriteerit, jotka jotka on aseteltu tähän positiiviseen myönteiseen kielteiseen listaan ja sitten laittomaan siirtolaisuuteen, ulko, unionin ulkoisiin suhteisiin, ulkosuhteisiin kolmansien valti, kolmannen valtioiden kanssa ja johdonmukaisuuteen ja vastavuoroisuuteen. Joten asiaa täytyy aina arvioida uudelleen jo, ja varsinkin sitä vastaako luettelossa olevat valtiot, vastaavatko luettelossa olevat valtiot näitä arviointikriteerejä. Nyt on yksi ehdotus siirtää luettelosta toiseen, eli järjestää viisumivapaus tälle valtiolle, ja kyse on siis Taivanista. Tämä on poliittinen kysymys. Sitten on toinen asia, jota kutsuisin pikemminkin eh, komission ehdotuksen tällaiseksi pikkutekniseksi muutoksi. Kyse on pohjoiset Marianasaaret, jotka eh, ovat Yhdysvaltain osa ja heidän kansalaisensa ovat Yhdysvaltain kansalaisia ja nauttivat viisumivapausjärjestelmästä myös, joten me ehdotamme, että tämä pohjoiset Marian saaret poistettaisiin tästä Mariana saaret poistettaisiin tästä luettelosta, koska kyseiset henkilöt ovat, kansalaiset ovat Yhdysvaltain kansalaisia. No Taivanista sen verran, että varmaan itse kukin on sitä mieltä, ettei Taivanista mitään laitonta siirtolaisuutta tai mitään turvallisuusongelmia ole tiedossa. Ja jos sitten mietimme tätä ulkosuhdekriteeriä, niin varmaan kaikki ovat samaa mieltä siitä, että yleiset suhteemme Manner-Kiinan ja sitten Taivanin kanssa ovat kehittyneet paljonkin ja näidenkin valtioiden väliset suhteet ovat kehittyneet paljon enemmän ja aikaisemmin, mutta aikaisemmin näin ei ollut ja sen takia Taivan oli tuolla toisella, list, toisella luettelolla mukana. Ja tämä vastaa tuohon johdonmukaisuuteen muiden tuon alueen valtioiden kanssa, jotka ovat jo saatuneet, saaneet nauttia viisumivapauskysymyksistä, kuten Etelä-Korea. Ja näin tässä halutaan myös alueellista johdonmukaisuutta noudattaa. Viimeinen on tuo vastavuoroisuus nyt tällä erää Taivan edelleenkin vaatii Kyprokselta, Romanialta ja Bulgarialta viisumeita, mutta ne ovat jo luvanneet poistaa tämän vaatimuksen näiltä kolmelta jäsenvaltiolta ja on myös lupautunut kasvattaa tätä viisumivapautusta vapautuskysymystä tai viisumivapautta 30 päivästä 40 päivään. Ja näin siis viisumitta saa olla kauemman Taivanissa kuin tähän mennessä 30 päivää. Ja näin me olemme siis odottelemassa, että Taivan nämä kirjallisesti meille vahvistaisi, jotta saamme varmuuden täydestä vastavuoroisuudesta. No niin puheenjohtaja, tämä nyt on tällä erää meidän ehdotuksemme. Neuvostossa työ on alkanut asian edistämiseksi ja ehkä Yksi asia sitten saa muutos, muutoksen ehdotuksen taaksensa, mutta koitan selostaa sitä sitten myöhemmin ja varmaankin sitten voin, voimme tuota tarkistusta myöhemmin itse kukin kommentoida. Kiitoksia. kiitokset komission edustajalle tästä ehdotuksen esittelystä. Nyt me sitten saisimme kuulla Belgian edustajaa. Belgia haluaa, haluanne, halunnette käyttää puheenvuoron Emil Brain. Emily Brain, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet. Kuten jo kuulitte, komission ehdotus on osa säännönmukaista katsausta 539-2001 direktiivin kohdalla, asetuksen kohdalla. Tähän, mitä on sanottu, lisäisin vielä sen, että jäsenvaltioita pyydetään myös tai kysytään niiltä myös, mitä maita ne pitävät valmiina siirtymään positiiviselle listalle ja mitkä maat taas eivät enää täytä välttämättömiä ehtoja, eli ne pitää siirtää tähän kielteiseen listaan. Suurin osa jäsenvaltioista jo aikaisemmin oli vakuuttunut siitä, että Taivan pitäisi ottaa mukaan positiiviselle listalle, ja voinkin kertoa teille, että neuvosto täysin tukee komission ehdotusta. Kuitenkin niin kuin komissio myös otti esille. Komissio haluaa tehdä tarkistu muutosehdotuksen tähän ehdotukseen koskien Taivania. 60 000 taivanilaista tai yli 60 000 taivanilaista ei elä Taivanin alueella, vaan ulkomailla. Ja nämä taivanilaiset omaavat erilaisen passin kuin taivanilaisilla Taivanin saarella on. Tämä passi ei salli heidän matkustaa Taivanin ilman lupaa. Siis jokaista matkaa varten, jonka he sinne tekevät, he joutuvat pyytämään ennalta lupaa Taivanin viranomaisilta. Joten emme ole sitä mieltä, että on kohtuullista – antaa viisumihelpotuksia tälle erityisluokalle ja siksi neuvosto haluaisi tehdä vastaavan muutoksen komission ehdotukseen. Me teemme mielellämme parlamentin kanssa yhteistä erityisesti herra Diahtemeran kanssa, Estelän kanssa niin, että päätös vi- viisumihelpotuksista taivainen kohdalla voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti, toivottavasti ennen vuoden loppua. Mrs. Brain. Ja sitten kiitokset Rova Brain ja sitten kuulemme esittelijä Dias de Mera. olkava hyvä. Muchas gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Olen kovasti suurella mielenkiinnolla kuunnellut komission ja neuvoston ajatuksia. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä täysin näiden viitearvojen kanssa esittelen tätä lyhyesti nyt tänään teille. Ja sitten tuo varsinainen selostus, hyvä puheenjohtaja, koittaa 11. päivä lokakuuta. Ja minä olen samaa mieltä neuvoston ja komission edustajien kanssa ja liittäisin vain tähän seuraavaa. Taivanin tilanne ei millään tavalla muodosta uhkaa unionille ja ei varsinkaan turva, julkisen turvallisuuden näkökulmasta eikä myöskään laittoman siirtolaisuuden näkökulmasta ja sen takia olenkin kovasti kiitollinen tästä kaikesta tiedosta, jota olen voinut kerätä tähän omaan tekstiin yksityiskohtaisesti ja varsinkin Kiinan ja Taivanin hyvään suuntaan kehittyveistä suhteista ja myös eh, tästä talous, talouden kehittymisestä näiden valtioiden välillä. Ja vuoden 2010 heinäkuun työttömyysprosentti oli 5,2 prosenttia ja sehän on huomattavasti alhaisempi kuin unionin jäsenvaltioiden työllisyys, työttömyysprosentti, joka on kymmenessä ja yhdessä prosentissa. Näistä syistä Taivan ei ole, kuten jo ehdin sanoa, millään tavalla vaarantamassa meidän tilannettamme laittoman maahanmuuton näkökulmasta katsottuna. Ja esimerkkinä vain huomauttaisin Euroopan, että komissio on väittänyt nämä tiedot meille ja, seuraava, ja 20, seuraavana kautena 2006-2008 aikana koko unionissa havaittiin ainoastaan, että 45 laitonta maahanmuuttajaa oli koko alueellamme eh, Taivanista. Ja näin siis tuo viisa, viisumin vapautusmahdollisuus kaikille unionin jäsenvaltioiden kansalaisille on ollut voimassa, vaikka tässä onkin vielä nämä, tämä yksi poikka, poikkeus kolme ryhmää, Bulgaria, Romania ja Kypros, mutta nämä kolme, näiltä kolmelta valtiolta Kiinan tasavalta on luvannut ja myös nuo viranomaiset, jotka edustavat sitä täällä Brysselissä, hyväksyä täyden viisumivapauden näille kolmelle valtiolle ennen tässä kohta pikapuoliin ja siitä syystä minä olenkin samaa mieltä kuin se, mitä komissio ehti sanoa, että meidän täytyy saada tämä välitysratkaisu kirjallisena muodossa, kirjallisessa muodossa ennen hyväksymistä. Ja haluaisin kertoa teille vielä sen verran, että yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti jo ovat hyväksyneet tämän viisumivapausjärjestelmän Kiinan tasavallan kanssa eh, jo 2009 maaliskuussa ja kesäkuussa. Muut valtiot, unionin ulkopuolelta Korea, Japani, eh, Uusi-Seelanti ja Singapore, ovat myös hyväksyneet tällaisten viisumivaatimusten velvo- poistamisen. Ja näin on syytä huomauttaa, että matkustusasiakirjat, jotka taivanilaisilla on, olen saanut niitä käydä läpi ihan konkreettisestikin, vastaavat ne, niitä kansainvälisen ilmailujärjestön vaatimuksia ja niissä on myös hyvinkin pitkälle kehiteltyjä järjestelmiä estää matkustusasiakirjojen ja muiden asiakirjojen väärentämistä. Euroopan unioni on jo muille valtioille antanut tällaisen viisumivapauden tuolla alueella, Hongkongille, Makaolle, Japanille, Etelä-Korealle ja Singaporelle. Ja näin alueellisen johdonmukaisuuden nimissä ja yhteisöpolitiikkojen kehittämisen nimissä olisi siksi syytä pyrkiä pääsemään ehdotukseen, jonka äsken jo mainitsin. Ja näin siis Taivanin siirtäminen tähän myönteiselle, listalle, myönteiselle luettelolle on hyvin tasapainoinen ja järkevä ja tarpeellinen. On syytä myös viitata näihin Pohjois-Mariana saariin, joista jo puhuttiin, eli Marianan äh, saarten kansalaiset ovat äh, täysivaltaisia Yhdysvaltain kansalaisia. Ja tästä syystä myös heidät täytyy poistaa tämän asetuksen liitteestä yksi. Ja näin viisumitta he, heidänkin tulee saada matkustaa. Ja vielä haluaisin huomauttaa, että AFET-valiokunta on jo käsitellyt tätä asiaa ja on antanut oman myönteisen näkemyksensä asiaan. Ja tarkistuksista sen verran tarkistuksia, joita nämä 27 jäsenvaltiota tekevät komission ehdotukseen, ovat tehneet, olen siis samaa mieltä tämän muutoksen kanssa. Ja minä, minulla on hyvin yksityiskohtaista tietoa juuri siitä ja varsinkin tästä diasporaassa käytettävästä passista, eli taivanilaista passia ei ole eh, kiinalaisten käytössä, jotka asuvat mantereen ulkopuolella, eh, ja vaan he kuuluvat Taivanin kansallisen jäsenvaltion rekisteriin, ja kyse on noin 60 000 kansalaisesta. Ja minulla on tässä edessäni tuo tarkistusehdotus, jota neuvosto ehdottaa, ja seuraavaa Siinä sanotaan, eli viisumivapauksen, viisumivapautta ei noudateta niihin taivanilaisiin passeihin, joissa ei ole henkilötunnusnumeroa, henkilötunnusta. Ja näin siis suurin piirtein näitä henkilöitä on 60 000 tai näitä passeja on 60 000. Ja minä hyväksyn tämän muutosehdotuksen ja haluan kertoa teille sen, että Kiinan valtio, valtioviranomaisille näkökulmasta vaikuttaa hyvältä, että näin juuri toimitaan. Ja näin eh, puheenjohtaja päätän nyt ehdotu, tai puheenvuoroni tähän ja ehdotaankin seuraavaa. Tarkistusten jättöaika, no siis voitte heti tänäänkin lähettää näitä tarkistuksia eh, asetukseen, mutta teillä on aikaa yhtä päivää sen jälkeen, kuin tämä virallinen esittely on tehty, eli 12. lokakuuta on tuo tarkistusten jättöpäivä. Tämä on nyt minun viimeinen sanani tänään ja toivon teidän tukevan ehdotustani. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset äh, Dias de Mera. Ja sitten Broms, olkaapa hyvä. Yes, removing the requirement that sits... Niin, tämä viisumivelvollisuuden äh, poistaminen kolmansista maista. Hyvin usein koskee opiskelijoita ja jopa terroristeja. Ja näin nämä ihmis, henkilöryhmät ovat usein tässä tisian tosiaan kohteena. Kuitenkaan heidän tavoitteenaan ei ole pysyvästi asettautua näihin maihin. Tässä mainitsin pieni, pieni määrä taivanilaisia, jotka laittomasti ovat jäsenvaltioissa, mutta positiivilistalla olevien muiden maiden kansalaisista ei kuitenkaan saatu tietoa, kuinka paljon heitä on laittomasti. Ja tämmöinen oleskelu, oleskeluluvan puute saattaa heidät estää liittymästä työmarkkinoille laillisille sellaisille. Mutta laittomilla työmarkkinoilla heidän suojansa on entistä heikompi ja saattaa olla, että heistä tulee sitten riiston kohteita vastaanottomaassa. Lisäksi, jos oikein ymmärsin komission puheenvuoroa, niin tämä poistaa viisumi pakon vain sellaisen maiden osalta, jotka ovat Schengenissä, äh, Schengenin jäseniä. Mutta tietenkään kun EU-hun kerran on päässyt, niin aika helppoa on päästä esimerkiksi Britanniaan. Joka tapauksessa minun äänestäjäni äh, varmasti kannattavat äh, minua, kun sanon, että minulla on hieman huolenaiheita ei paitsi oman maani osalta, vaan myös muiden EUn jäsenvaltioiden osalta. Mr. Busutil. Kiitokset sitten Busutil, olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi reaktio tähän viimeiseen puhujaan. Mikä ymmärsin oikein, UK on jo vapauttanut viisumijärjestelyt Taivanin kanssa, joten tässä tapauksessa mehän seuraamme vain yhdistöntä kuningaskuntaa eikä toisinpäin. Nyt haluaisin kuitenkin puhua äh, ja antaa tukeni tälle ehdotukselle. täysin samaa mieltä siitä, että tämä pakko pitäisi poistaa eri syistä. Taivanin kohdalla Taivan on vauras maa. Se etenee taloudellisesti todella hurjaa vauhtia, yli 10 prosentin kasvu tänä vuonna – se on myös tärkeää, kun ajatellaan matkailusektoriamme, jotta me poistamme viisumit, koska tämä lisää matkailijoiden määrää Taivanista. Näin on jo tapahtunut yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka poisti viisumit jo jokin aika sitten, tai viisumipakon. Sama koskee vastavuoroisuutta. Ei pidä unohtaa sitä seikkaa, että nyt jo EU-kansalaisina emme tarvitse viisumia, kun matkustamme niin Tietysti on poikkeuksena Bulgaria, Romania ja Kypros, ja niin kuin olemme kuulleet. Ja olen erittäin iloinen kuullessani vahvistuksen siitä, että nämä viisumi vaatimukset poistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Tuen siis täysin ehdotusta, annan täyden tukeni ehdot esittelijälle ja hänen suostukselleen. Toivottavasti tämä asia vedän loppuun mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitokset Bustil. Onko muuta tästä? Haluaako joku esittää kommenttia tähän? Niin meillä tiedän, että kuulimme komissiolta, että Britannia on poistanut viisumin Taivanilta. Minä en puhunut Taivanista niinkään, koska esittelijätkin ihan selvästi, että, että sen suhteen laitonta maahanmuuttoa ei ole tapahtunut. Minä puhun yleisesti muista maista, jotka ovat täällä positiivilistalla see the point? No, selvä. Muuta sanottavaa ei liene, joten esittelijä varmaan vielä. Olkaa hyvä. Kiitän tietysti Busuttilin tuesta. Ja sitten Broms, Bromsin puheenvuoroon eipä liene paljon muuta sanottavaa, koska hänen toinen puheenvuoronsa selosti, selostikin juuri sitä, että kyse ei ollut Taivaniin liittyvästä puheenvuorosta. Ja varmasti sitten tulevassa keskustelussa viitan, viittaan suoraan niihin taloudellisiin merkkeihin, jotka ohjaavat käsitykseen siitä, että Taivan on yksi suosituisimmista taloudellisista alueista maailmassa ja taivanilaisilla on Euroopan unionissa mahdollisuus tulla matk- päästä matkail- matkailulle tänne, eikä mitään, ja jo yhdistyneessä kuningassa ja Irlannissa on näin käynyt, paljon enemmän heitä kiinnostaa tämä matkailu täällä, kun tulla tänne työskentelemään, joten on aivan syytä nyt molemmille osapuolille poistaa tuo viisumivaatimus. Kiitos. Niin, kiitokset. Ja sitten Hyvä. Nyt sitten esittelijän ajatuksia voidaan noudattaa. Eli tarkistusten määräaika on juuri esittelyn jälkeen. E, tämä esitellään siis 11. lokakuuta, joten tarkistusten määräpäivä on 12. lokakuuta puolen päivän mennessä ja äänestys voitaisiin järjestää täällä meidän valiokunnassamme lokakuun loppuvaiheilla ja näin marraskuun ensimmäisessä täysistunnossa voitaisiin asiasta jo äänestää. Jos tämän hyväksytte, niin näin toimimme. Selvä. Kiitokset. Sitten meillä on vielä yksi asia. Esityslista on numero 17. Ennen kuin aamupäivän kokous päättyy, haluaisin keskustella nyt tästä kohdasta 17. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laajalaisten tietojärjestelmien hallinnoinnista vastaavaa virastoa. Käsittelemme esittelijänä on on Carlos Coelho. Nyt muutama minuutti voidaan käyttää keskustelemaan, keskusteluun tarkistuksista, jotka Libe-valiokunta on tähän tehnyt tästä IT-virastosta. Koelio varmasti tätä selostaa ja sitten muut, muutama muu kollega voi käyttää puheenvuoron tästä asiasta ja komission edustaja ja Belgian mm. puheenjohtajakauden edustaja voi käyttää puheenvuoron myös. Ensiksi haluaisin nyt huomauttaa, että seuraavassa Libe-valiokunnan kokouksessamme, joka on ajateltu järjestettäväksi 11. päivä lokakuuta, me järjestämme tästä asiasta tällaisen suuntaan antavan äänestyksen. Koelio, olkaapa hyvä. president. Eh, queria começar por agradecer a todos os colegas. Kiitokset. Niin ensiksi minä haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, tarkoitan jäseniä, jotka ovat tehneet eh, tarkistuksia tähän tekstiin. Kiitokset yhteistyöstänne ja myös kiitokset eh, siitä, että ehdotuksinenne olette tekstiäni parannelleet. Ja nyt tässä on päästy sitten tällaisiin välitysratkaisuihin, jotka kaikille jäsenille välitetään. Ja kuten puheenjohtaja juuri äsken muistutti, niin 11. päivä lokakuuta asiasta äänestetään täällä valiokunnassa. Tarkistukset kattavat etenkin ne asiat, joista on käyty keskustelua useampaan otteeseen. Ja Nämä asiat kiinnostavat valiokuntaamme ja koko taloa. Ja erityisesti kyse on siitä, että me pyrimme välttämään sitä, että näissä pilottihankkeissa muuttaisiin tämän viraston varsinaisia tavoitteita ilman, että sitä, se tuotaisiin tänne meidän valvontaamme ensiksi. Täytyy myös korostaa sitä, Mikä tämän viraston varsinainen tehtävä on ja mitkä sen tehtävät ovat meidän tavoitteissamme mainittuina ja erityisesti kiinnitämme huomiota tähän tietosuojakysymykseen. Ja on olemassa myös lukuisia ehtoja, joukkoehtoja, joiden pohjalta viraston toiminta laajuus määritellään. Ja kuten tässä aluksi sanoin, niin oikeudellisesta mielestä katsottuna tämä ei ole mikään neuvoston varsinainen oma päätös, vaan, ja vaan eikä parlamenttikaan halua olla mikään ongelmanjärjestäjä, eli olemme valmiita hyväksymään neuvoston ehdotuksen aina silloin, kun se, se, ne täyttävät tietyt ehdot, jotka esiintyvät meidän asiakirjassamme. Ja tämän sanotuani olen tietysti nyt täällä valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä mahdollista, mahdollisesti sellaisia on näistä välitysratkaisuista, mutta tuskinpa nyt on mitään syytä ryhtyä jankuttamaan eri kohtien varsinaisista sisältö, sisältöasioista, koska valiokunta on käyttänyt niihin jo aivan riittävästi aikaa. Kiitos. Kiitän Koilioa. Nyt kuulemme Belgian edustajaa. Onko täällä Belgian edustaja paikalla? Olkaa hyvä. Eh, dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Oli äh, mielenkiintoista kuunnella, mitä aiheesta on sanottu. Me olemme omassa työssämme edistyneet hyvin äh, työryhmätasolla. Vielä on avoimia kysymyksiä käsiteltävänä, mutta yhteistyö parlamentin kanssa jatkossa ja myös tämän valiokunnan kanssa jatkossa toivottavasti auttaa meitä koordinoimaan työtämme. Oli mielenkiintoista kuulla tarkistuksista ja heti kun teillä on tämä suuntaa antava äänestys, niin me voimme jatkaa yhteistyötä, jotta pääsisimme hyvään yhtenäiseen ratkaisuun. Kiitokset tästä. Mikäs teidän nimenne oikein olikaan? Van Bella. Van Bella. Van Bella. Thank you. No kiitokset joka tapauksessa, <laughs> herra Van Bellen. Sitten katsotaanpa komission riveistä. Tudorake, olkaapa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chair. I would, uh... Kiitos puheenjohtaja Puhun nyt erittäin lyhyesti, koska niin kuin Estelä sanoi, olemme jo puhuneet useitakin kertoja valiokunnassa ehdotuksen sisällöstä, samoin useimmista tarkistuksista, joita on tehty pitkälti toistaisin, mitä puheenjohtaja valtion edustaja sanoi, samoin esittelijä johdannossaan. Valtavasti edistystä on saatu jo aikaan, suurin osa tarkistuksista pyrkivät vain parantamaan tekstejä, olemme tyytyväisiä, niin sen takia en aio käsitellä tarkistuksia, joista on jo aikaisemmin yhteyksessä puhuttu, vain lyhyesti jostakin uusista tarkistuksista, joita nyt on jätetty viime aikoina. Mielestäni pilottisuunnitelma oli uusi tarkistus, jonka myös esitellä äsken mainitsin, sanon vain sen verran, että tapa, jolla komissio on tekstin laatinut, niin emme millään tavalla aik- tarkoittanut sitä, että pilottihankkeet lisäävät viraston tehtäviä tai sallivat sen, että virasto ö, tavallaan keksii omia ajatuksiaan. Lainausmerkeissä pilottihankkeet ovat välttämättömiä vain budjettivälineenä, jota komissio aina käyttää, kun se laatii toimintamuotojen lainsäädäntöään, valmistelee se perustuu nyt jo 49 artiklaan varainhoitoasetuksessa. Se ei ole mitään uutta eikä erillistä se mikään erityinen instrumentti, jota tässä tapauksessa käytetään kuin viraston kohdalla, jotta lisättäisiin tai että se johtaisi uusiin IT-tuotteisiin. Tämä on osa tätä toiminnan valmistelmista, lainsäädännön valmistelmista, jota komissio suunnittelee jollakin uudella alueella, eikä ole kyse niinkään siitä, että pilottihanke sinällään laaditaan. Sehän edelleenkin kuuluu tietysti komission eri liittyisi oikeisiin. Olemme sitä mieltä, että koska virastosta piti tulla, piti tulla erityisosa tällä alueella, niin nämä suunnitelmat äh, uskottaisiin viraston, virastolle. Tietysti avoimuuden hengissä me hyväksyimme ehdotukset, jotka liittyivät aikaisempaan tietoon tämän tyyppisistä toimintamalleista parlamentissa ja neuvostossa, jotta voitaisiin saada osa, osapuolet täysin tietoiseksi asiaksi kun näitä suunnitelmia kuitenkin laaditaan, ne ovat riippuvaisia jostakin toimielimistä. Se olisi vastoin komission toimivaltaa, mitä tulee budjetin täytäntöönpanon. Se tästä. Sitten toimipaikasta ymmärrämme todellakin täysin nämä vaatimukset, koska nekin heijastelevat sitä, mitä löytyy jo vaikutusarvioinnista, joka edelsi tätä itse ehdotusta. Joten sisällöllisesti me tuemme näitä vaatimuksia, kuitenkin olemme sitä mieltä, että koska, ja Eestiläkin taisi tämmöinen mainita, koska tämä on päätös, joka kuuluu neuvostolle, niin uskomme, että jos nyt otetaan jotakin vaatimuksia ennen kuin on hyväksytty teksti tietäen, että virastopäätös täytyy myös tehdä ennen kuin teksti hyväksytään, niin meistä se ei juurikaan vaikuttaisi lopulliseen toimipaikan päätökseen. Sitten 65 tarkistus, joka koskee sitä, että tehtäisiin ero turvasuunnitelman ja tietoturvallisuussuunnitelman välillä ja yhte, bisnesyhteisön välillä. Tämä on mielestämme yhtä kokonaisuutta. On kyse sitten IT-järjestelmän turvallisuudesta tai rakennusten fyysistä turvallisuudesta, jossa näitä laitteistoja pidetään tai missä tietoja ö, prosessoidaan. Ne kuuluvat siis kaikki yhteen kattavaan turvallisuussuunnitelmaan, joka viraston täytyy laatia ja hyväksyä. Me vetoaisimme siis sen puolesta, että tällaista eroa ei vaadittaisi kahden käsitteen välillä, koska nehän ovat yhden kokonaisuuden osia. Sitten Enisasta ja miten Enisa otetaan mukaan joko tarkkailutoimikuntaan tai syvällisempään toimintaan ja päätöksiin, joita virasto tekee. Olemme tietysti täysin tietoisia Enisan mandaatista. Sen pitäisi varmistaa verkostojen turvallisuutta ja niin edelleen. Me suosisimme sellaista säädöstä, jossa rohkaistaisiin johtajaa, toimitusjohtajaa konsultoimaan Enisan silloin, kun se on tarpeen, kuitenkin ymmärtäen Enisan asema tarkkailijana hallitusjohtokunnassa. Tämä siis Enisasta ja myös no, ei pitäisi sotkea yhteen näiden kahden toimialaa. Sitten loppukommenttina. Ähm, taajuusarvioinnista. Uskomme, että tämä on liian, tai siis tämä väli, kun arvioidaan tilannetta, tämä on liian lyhyt aikaväli. Yleensä se on viisi vuotta virastojen kohdalla, mekin ehdotamme tällaista omassa tekstissämme. Tämän lisäksi on vielä kysymys, joka liittyy arviointien toimialan tai laajuuteen. Tämä tulvissa esillekin, on tämä tietosuojakysymys. Me uskomme, että tämän pitäisi kuulua edelleenkin tähän toisen toimialan eikä muiden toimittajien kohdalle, koska muuten vastuullisuudet menevät sekaisin näiden eri toimijoiden kesken. Tässä lyhyesti meidän reaktiomme uuteen muutosetuksen. Ymmärrän, että nyt on olemassa nyt tarkist, ehdotettuja tarkistuksia, joita on sitten varmasti jatkossa mielenkiintoista käsitellä. Kiitos. Thank you. Kiitokset todellakin. No niin, ja sitten Alvaro, olkaapa hyvä. Thank you very much, Chair. Basically I can be very... Kiitos ihan lyhyesti. Mitä nyt komissio ja neuvosto ovat sanoneet, niin Carlos Coelho on aidosti vienyt varjoesittelijätkin tämän aiheen läpi, joten nämä tarkistukset, kompromissitarkistukset eivät varmasti kohtaa ongelmia äänestyksessä. Ne kohdat, jotka hän mainitsi, hyvä, saavat hyväksynnän meidän ryhmästämme. Nyt haluaisin vielä nähdä sellaiset kysymykset, jotka komissio mainitsi, miten Enisan mukanaolo ja muuta, mutta tätä varmasti voidaan vielä vähän laajentaa, kun puhutaan tällaisesta virastosta. Äh, haluaisin komissiolta tai neuvostolta ehkä vielä kuulla sen, tai kaksikin asiaa, koska minä olen budjettivaliokunnassakin mukana, niin tällaisen viraston määrärahat budjetissa ovat jotka sisäisesti on äh, varattu, siis kaksi järjestelmän siirtämiseksi, jotta se otettaisiin mukaan tähän virastoon. Haluaisin kuulla, näinkö on tapahtumassa, koska tämä ehdotus, ehdotuksessa tätä ei mainita. Toiseksi sitten se, mitä tällä hetkellä tapahtuu äh, SIS 2 osalta, äh, kumotaanko se siinä vaiheessa, kun äh, virasto käynnistää toimintansa mm, ehkä Carlos Coelhon hyvään lausuntoon tai mietintöön saataisi tähän vielä jotain lisää, ettei, mutta ei tietenkään mitään, mitään turhaa sinne kannata lisätä. Selvä. Ja sitten Albrecht, olkaapa hyvä. Mm, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Carlos Coelhoa. and also the, the shadows. I think this was a good work and we... Niin, kiitos tästä. Tästä saamme hyvät tulokset ja olemme niiden takana. Halusin vain liittää tähän muutamia yleiskommentteja myös neuvoston ja komission suuntaan. Minun mielestäni on tärkeää meidän ottaa esille näitä argumentteja kaikista, kaikista mikä liittyvät tähän IT-järjestelmävirastoon ja siitä, että ne yhdistyvät teknisesti toisiinsa ja mielestäni on hyvin tärkeää viedä tämä myös tulevaan keskusteluun ja olemme kovasti kiinnostuneita siitä, miten nämä tietokannat saadaan keskenään operatiivisiksi. Ja mielestäni täytyisi aina olla parlamentin oma päätös tästä asiasta, jos jotain näissä asioissa ryhdytään muuttamaan. Tämä on hyvin vahva merkki täältä meidän talostamme ja täytyisi olla varmoja ja tietoisia niistä riskeistä, jotka liittyvät tällaisiin tieto, keskitettyihin tietokantasysteemeihin ja laaja-alaisiin järjestelmiin. Minä aina hivenen kyllä arvostelen sitä, että kaikkea vain yhdennetään ja tietokantoja yhdistetään, koska se hankaloittaa tietosuojapuolta. Nämä yleishuomiot halusin esittää. Ne pitäisi aina ottaa huomioon, kun tällaisia asioita käsittelemme, mutta kiitos tästä työstä totisesti. No niin, Rova Plus rapidement pour... Euh, Vielä nopeammin haluan myös yhtyä ylistäjien kuoroon herra Kuei on todellakin toiminut esimerkiksi ja opastanut meitä tavallaan. Haluaisin sanoa, että tässä löytyy oman ryhmänikin prioriteetit tästä tekstistä luonnollisesti, mitä tulee viraston toimivaltuuksiin. Sen tarkoituksenahan ei ole sovittaa yhteen tietoja tästä toimivallasta tehdään tällainen ad päätös ja vielä joitakin vaatimuksia liittyvät tähän toimipaikkaan. Ja tietosuoja valtuutettu. Mm, me olemme käsitelleet näitä kysymyksiä omassa ryhmässäni eri tarkistuksiin ja pitkälti ne löytyvät täältä muidenkin puheenvuoroista, samoin kompromissitarkistuksia, joita tarkastelemme eilen. Me voimme suhtautua varsin myönteisesti tähän mietintöön. Merci. Kiitokset. Ja vielä Rova Ernst. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tästä on jo paljon keskusteltu. Haluaisin aluksi kiittää herra Koeljoa. Meillä on hyvin erilaiset kannat monissakin kysymyksissä, mutta kompromissien kautta saimme huomioon-otetuksi jota, huomioon jotakin kohtia. Tätä arvostan suureksi aurasti. Haluaisin kuitenkin ajateltavaksi vielä tämä budjettivaliokunnan lausunto, jossa, tai mietintö, jossa on paljon avoimia kysymyksiä, joihin pitäisi saada vastaus, mitä kustannushyöty analyysejä on tehty, miten tämä vaikuttaa jakoon ja niin edelleen. Tätä ei ole vielä tähän mennessä riittävästi ajateltu ja tämä pitäisi varmasti myöhemmin ottaa paremmin mukaan ja miten tämmöistä järjestelmää nyt sitten kehitetään. Luonnollisesti tarvitaan jonkunnäköistä hyötyanalyysiä ja tällaisessa mietinnössä kysytään aina tätä kokonaishyötyä tai tehokkuutta. Tämä ensimmäinen kohta, jossa minun mielestäni vielä täytyy huolellisesti asiaa tutkia ja miettiä. Toinen kohta on vähän kritiikki, joka on alusta alkaen ollut nimittäin miten näitä suuri, suuria järjestelmiä jatkossa käytetään ja miten nyt sitten tällainen virasto, järjestö, jos tällainen laaja-alainen tietojärjestelmä ei nyt sitten nouse pystyyn. Siis kakkosen osalta kysymys, onko jotain vaihtoehtoista ratkaisua nyt tarpeen etsiä, jos, siellä, jos tämä ei onnistu. Mutta kuten sanon, tämän kokonais, kokonaistietojärjestelmän rajallisuus ja jatkossa sitten keskus, se pitäisi jatkokeskustelussa ottaa huomioon. Tämän lisäksi en oikeastaan aio mitään muuta sanoa, koska siitä on muilla tasoilla jo keskusteltu. No Kiitos vielä. Ilmeisesti muuta sanottavaa ei ole. Selvä. Joten Koljo esittelijä, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No. Kiitokset kaikille jäsenille. Kiitän heitä mahtavasta yhteistyöstä näistä vaikeista asioista ja kiitän komissiota näkemyksistä, joita kuulimme. Muutos tarkistuksiin. Itse asiassa osa niistä on jo saanut osakseen kompromissin, joten ei tarvitse suuriin, suuria ongelmia ryhtyä tässä käsittelemään ja muiden toimielinten ja laitosten osallistuminen tämän, tämän viraston hallintaan tulee käsitellyksi. Ja meidän talousarviovaliokunnassamme on kovasti painetta vähentää kustannuksia ja vähentää tätä hallintoneuvoston väkeä väimäärää. Minä olen sitä mieltä, että tässä kysymme. Kyse on juuri kaikkien jäsenvaltioiden budjettivalvonta mahdollisuudesta ja näistä syistä, näistä erityissyistä minun mielestäni ei olisi kovin järkevää nyt vähentää hallintoneuvoston jäsenten määrää niin, että kaikki jäsenvaltiot eivät pääsisi osallistumaan tähän työhön. Nämä tarkistusehdotukset, jotka nyt on tehty, lähetetään tietysti kaikille ja kaikki voivat käydä sitten läpi näitä väitysehdotuksiamme ja esittää omat näkemyksensä niistä. Ja lopuksi sitten puheenjohtaja asioihin, joita kuulimme komission sanovan näistä ehdoista. On totta, että neuvosto aikoo päättää tästä ja sitten tämä ehdotus menee tekstiin, niin näin voidaan sanoa, että tuo, tuota artikla, jota, joka nyt tällä erää koskettelee ehtoja, ei tarvita me olemme tässä nyt sitten komissioneuvoston ja parlamentin välisessä yhteispäätösmenettelyssä. Neuvosto haluaa, että tässä selvästi sitten saadaan tietää, mitkä meidän ehtomme ovat, koska jos meidän ehtojamme ei noudateta, me emme hyväksy näitä tekstiin. Me olemme kovasti innokkaina tekemässä yhteistyötä neuvoston kanssa, mutta mitä tahansa me emme, sieltä tulevaa me emme nielaise, hyväksymme sellaisen ratkaisun, joka vastaa meidän toiveitamme. Me emme halua mikään, olla mikään osa mm, tässä sodassa tai maantieteellisessä taistelussa. Ei, me, me, me ole tässä siinä, että haluamme voittaa va- valtion toisensa jälkeen, vaan haluamme nimenomaan nyt noudattaa näitä sääntöjä e, ja määräyksiä, jotka on määrit, meille määritelty ja siitä syystä tämä puheenvuoro. Kiitokset. Kiitokset Koelio. Jos mitään muuta sanottavaa ei ole, jos komissio eikä puheenjohtaja halua mitään sanoa, haluaako siis komissio vielä sanoa jotain? Olkaapa hyvä, Tururakki. Thank you very much. Kiitoksia. Ennen kuin tartun kysymyksiin, joita varjoistelut ovat ottaneet esille, haluaisin täysin esittää tukeni sille, mitä esitteli aikaisemmin sanoi johtokunnan kokoonpanosta Olemme ottaneet tämän asian esille budjettivaliokunnassa silloin, kun puhuttiin näistä tarkistuksista siellä. Me ymmärrämme tarpeen leikata kuluja, mutta niin kuin herra Koelio sanoi, erityispiirre tämän viraston kohdalla on sellainen, että se vaatii, että jokaisen jäsenvaltion pitää olla edustettuna johtokunnassa, johtokunnassa koska he ovat vastuussa. Jäsenvaltiot omistavat tiedot, joita prosessoidaan tässä järjestelmässä, siksi niillä täytyy olla sanottavansa joka ikisellä johtokunnassa. Sitten näistä erityistä kysymyksistä ensimmäinen kysymys kuuluisi liittyy siihen, sisältäkö viraston budjetti Siis ykkösen ja kakkosen vastaus on ei. Ei ole mitään kustannuksia, jotka liittyvät näihin, näihin järjestelmiin. Toinen kysymys koski siis kakkosta, miten se vaikuttaa virastoon. Tämä liittyy toiseen huomioon, joka tuli jo yhdeltä parlamentin jäseneltä. Vastaus on jälleen ei. Ei ole mitään sellaista, mitä tapahtuu siis kakkosessa, joka vaikuttaisi virastoon. Tämä ei ole siis kaksi virastoa, vaan virasto, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien niiden järjestelmien kohdalla, joita tällä hetkellä on olemassa turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alueella. Meillä on Eurodac, joka on jo toimintakykyinen. Sen virasto ottaa haltuunsa VIS. Se tulee eh, käyttöön ensi vuonna ja kun siis kakkonen on valmis jossakin teknisessä muodossaan, niin siihen mennessä se pysyy komission vastuulla niin kuin nytkin on. Ja sitten kun siis kakkonen on valmis, niin kuin sanoin, silloin virasto ottaa sen operaatiot toimintansa haltuunsa. Mutta mitä tapahtuukaan siis kakkoselle tai tietokartalle, joka se tällä hetkellä olemassa, se ei vaikuta millään tavalla virastoon. Sitten yhteensopivuudesta, kyllä, ymmärrämme täysin huolen tästä kysymyksestä, ei vain parlamentissa, mekin me tunnumme asiasta huolta. Ja selvästikin on niin, että ei pitäisi olla minkäänlaista operatiivista yhteensopivuutta tietokanteen välillä ilman, että lainsäädäntö, lainsäädäntö on tullut päätös. Tämä on myös ehdotuksen hengen mukaista ja logiikan mukaista, mitkä tahansa järjestelmät tulevaisuudessa, jotka täytyy tai ei täydy liittää operatiivisista syistä tämänhetkisiin järjestelmiin, niin tästä sitten keskustellaan silloin, kun uusi oikeuden perusta on keskustelun alla kyseisen järjestelmän kohdalla. Ja lainsäädäntäjät, lainsäätäjät voivat esittää huomioita ja arvioida tällaisen yhteensopivuuden sopivuutta. Sitten kustannushyöty, analyysi, tietokartta, tämäkin tuli esille tieto, anteeksi, hyöty, kustannushyötyarvioista tässä todellakin tarkasteltiin syvällisesti tätä puolta viraston kohdalla. Siinä tutkittiin, onko sopivaa, että jokainen skenaarioita tarkasteltiin. Me olemme seuranneet näitä suosituksia ja tätä pidettiin kaikkein kustannustehokkaimpana tapana toimia rahaa säästävimpänä. Mitä tulee tietokarttaan, ja niin kuten jo sanoin, tässä viitattiin järjestelmien tietokarttoihin. Tämä ei vaikuta tai sen ei pitäisi vaikuttaa sinällään virastoon. Yhden järjestelmän kohtalo tai jonkun toisen järjestelmän, mikä tahansa järjestelmän kohtalon ei pitäisi vaikuttaa millään tavalla operaatioihin virastossa. Tämä oli liittyy kommenttina ehkä enemmän siis kakkoseen, jota jo käsittelin. Kiitos. Okei, okay, thank you. Kiitokset. No niin, nyt tämä keskustelutarkistuksista hoidetaan esittelijän varjoesittelijöiden avustuksella ja muistuttamme, että asiasta äänestetään antavasti seuraavassa kokouksessa valiokunnassamme 11. päivä lokakuuta ja kello näyttäisi nyt olevan puoli yksi. Ja olemme pika, pikapuoliin esitysistan loppuvaiheilla, koska kohta 18 on siirretty eteenpäin. Kiitän joka tapauksessa koordinaattoreita, jotka ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että myös seuraava koordinaattorikokous on päätetty siirtää eteenpäin seuraavaan kokoukseen valiokunnassamme ja näin ollen kaikki koordinaattorit voivat, päästä paikalle. Jos muita asioita nyt ei ole, niin viimeinen asia on muistuttaa teitä seuraavista kokouspäivistämme 28. syyskuuta. Kokoonnumme Brysselissä kolmesta puoli seitsemään. 29. syyskuuta kokoonnumme Brysselissä yhdeksästä aamulla puoli yhteen. Ja sitten syys, lokakuun 11. päivänä kokoonnumme jälleen Brysselissä viidestä puoli seitsemään. Kiitokset. Where is the meeting this afternoon?